Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta. Meillä on jo 32 valiokunnan jäsentä täällä salissa paikalla, joten voimme aloittaa aamun kokouksemme. Ensimmäinen kohta esityslistallamme on äänestys. Kaikilla on varmaankin äänestyskortit valmiina. Hyvä. Aloitamme äänestyksen. Ensimmäisestä mietinnöstä. Kyseessä on Valkarther Sison mietintö koskien kohesiopolitiikkaa ja älykkäisen erikoistamisen tähtäviä innovointi- ja tutkimusstrategioita. Nämä ovat merkittävä elementti 2014-2020 kohesiopolitiikkaa politiikkaa, koska ne tukevat strategista ohjelmointia Euroopan strategisten investointirahastojen kautta ja ne johtavat parempaan toimintaan kentällä. It's an opportunities, the aim of, of this to create knowledge base. Tarkoituksena on lisätä tietoon pohjautuvaa kasvua, ei ainoastaan hyvin kehittyneille, vaan myös vähemmän kehittyneillä alueilla ja maaseutualueilla. Helmikuussa esitteli ja esitteli mietintöluonnoksensa. 25. helmikuuta meillä oli määräaikaa tarkistuksille ja tarkistukset tuli 137. Esittelijä ehdottaa myös useita kompromissitarkistuksia. Ennen kuin aloitamme äänestyksen, haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Edustaja Valkarcel, haluatko haluatko käyttää puheenvuoron? Muchas gracias, señora presidenta. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Minä puhun ihan lyhyesti. Haluan kiittää ihan täydestä syystä kaikkia niitä, jotka ovat antaneet oman osuutensa, tarkistuksensa, ajatuksensa, koska tällä tavalla alkuperäinen teksti on ainakin minun mielestäni saanut paljon lisää, jos ajattelemme perspektiiviä, mihin tähtäisimme. Eli haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat antaneet loistavia ajatuksia, jotta tekstistä tuli paljon parempi. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Thank you. Thank you very much. Now we continue. Kiitoksia. Nyt jatkamme ja aloitamme edustaja Valkarselin mietinnöstä äänestämisen. Kohta yksi, tarkistus 26. Äänet puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi. Hetkinen tarkistus. Tarkistus 32, eikö vain? 32 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 42 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 47 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 129 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme tämän. Tarkistus 133. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Olihan tämä selvä. Sitten 134 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraavana viitekappaleet. Kohta yksi puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Johdantosan kappale 11 puolesta vastaan. Niin, tarkis, anteeksi, puheenjohtaja korjaa. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Johdantosan kappale D. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappaleen e- tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. The vote for a... Ja nyt äänestetään koko mietinnöstä. Äänestys alkaa. Päättyy. And the report is adopted. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut. Esittelijä Valkarsel. Okay, now we continue. Sitten jatketaan seuraavasta. Temaattinen, temaattisen taivotteen pk-yritysten kilpailukyvyn parantamisen täytäntöönpano. kertomus temaattisten tavoitteiden osalta artikla 3, kohta kolme yhteisistä säännöksistä koskee erityisesti temaattista tavoitetta kolme ja analysoi sitä, miten synergiat toimivat. Lisäksi pohditaan sitä, miten pitkälle temaattisessa tavoitteessa kolme on pystytty ottamaan huomioon investointiprioriteetit ja ehdollisuudet ja kriteerit, jotka koskevat täytäntöönpanoa. Esittelijä Damato esitteli mietintöluonnoksensa helmikuussa 171 tarkistusta – esitettiin määräaikaan mennessä. Esittelijä on valmistellut kompromisseja. Haluaisitteko käyttää puheenvuoron, edustaja Damato? Onko hän täällä? On. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää niitä, jotka halusivat ja pystyivät tekemään yhteistyötä tämän mietinnön parissa. Se oli meille hyvin tärkeä mietintö ja toivomme, että kaikki sujuu hyvin. Uskomme, että olemme tyydyttäneet kaikkien parlamentin edustajien toiveita, jotka olivat tarkistukset tehneet, joten varmaankin olemme tehneet hyvää työtä. Kiitoksia kaikille. Thank you very much. Kiitos paljon. Edustaja Krell pyysi puheenvuoroa. Minulla olisi yksi lyhyt pyyntö. Siellä on tarkistuksia, jossa ei ole ihan selvää, mistä luvut ovat perisin 13,9 prosenttia pk-yrityksistä osallistuvat kauppaan EUn ulkopuolelle. Jos tarkistukset hyväksytään, toivoisin, että teknisesti tarkistettaisiin, mistä nämä luvut ovat peräisin ja täsmäävätkö ne. Selvä. Tarkoitatte tässä mietinnössä olevia lukuja, vai siis numeroita äänestysluettelossa? Ei äänestysluettelossa, vaan täällä on tarkistuksia. 37 tarkistus esimerkiksi. Siellä käytetään lukuja, josta ei tiedetä, mistä lähteestä nämä luvut ovat. Minä en pysty selvittämään tätä. Jos sisältö täsmää, niin ei siinä mitään, mutta pitäisi huolehtia siitä, että nämä luvut todella pitävät paikkansa. Toivoisin, että sihteeristö teknisesti tarkastaa tämän ehkä esittelijä tai tämän tarkistuksen jättänyt henkilö voi sen tehdä. Toivoisin vain, ettei näitä vääriä lukuja, tällaisia vääriä lukuja esitetä täysistunnossa. No nyt meillä on ongelma. Koska jos hyväksymme tänään tämän mietinnön, emme voi mitään sieltä enää muuttaa. Tässä on siis ollut keskustelu ja tänään äänestämme tästä mietinnöstä, joten emme voi sitten enää lähteä sisällöstä keskustelemaan. Mutta onhan se ihan normia, että täysistunnossa sanotaan, että jotain teknisiä sopeutuksia on tehtävä. Tai ehkä edustaja Damato voisi lyhyesti selittää, kun ongelma on se, että minä en tiedä, mistä nämä luvut ovat peräisin, enkä pystynyt selvittämään, pitävätkö nämä luvut paikkaansa. Kyllä kai pitää sentään olla mahdollisuus jälkikäteen vielä selvittää tämä asia. Siksi halusin ennen äänestystä selkeästi sanoa, että tarkistusten sisältö on ihan kunnossa, ei siinä mitään, mutta halusin vain, että teknisesti vielä lopuksi tarkistetaan nämä luvut. Kyllä sen pitäisi olla vielä mahdollista, kun tämä sanon ennen kuin äänestys on alkanut. Selvä, kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Damatta, voisittekohan te auttaa ja vastata joihinkin kysymyksiin näistä tarkistuksista? Rassicurarella. Voin kyllä rauhoitella kollegaa tässä sihteeristöä ja kollegat ovat kyllä tarkistaneet luvut komission virallisista lähteistä. Jos kollega haluaa vielä lisää vakuuksia, niin ymmärrän teitä kyllä ja lähettämme teille asiakirjat ja ne lähteet, mistä luvut ovat peräisin, ja saatte nämä yksityiskohtaiset tiedot. Is that okay for you, Sopiiko tämä, edustaja Krell? Kyllä, kiitos oikein paljon. Edustaja Damatto siis on valmis lähettämään tämän tiedon teille ja kaikille muille, joita tämä tieto kiinnostaa. Jotta tiedetään, mistä nämä luvut ovat peräisin, jotka siellä mietinnössä mainitaan. Nyt voimme siis siirtyä äänestämään. Kiitos oikein paljon. And um, we begin... Lähdetään liikkeelle kompromissi ykkösestä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 raukeaa. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan ja hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Haluaisitteko tarkistuttaa? Tarkistetaan. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kompromissi neljä puolesta vastaan ja hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Selvä, tarkistetaan. 67 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tässä oli kaksi osaa. Anteeksi, toistetaan tuo äänestys. Kompromissi 9 koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 78, kaksi osaa. Ei vaan ensimmäinen osa vain puolesta. Vai kompromissi seitsemän? No selvä. Pahoittelut. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei se ole mahdollista. Pyydän, että voimme tarkistaa tuon kompromissin kahdeksan. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tietenkin hyväksytty. Kompromissiteksti. Tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101, mutta emme äänestäneet ensimmäisestä osasta tarkistusta 78. Minun äänestysluettelossani lukee, että jos kompromissi 6 hyväksytään, niin toinen osa tarkistusta 78 äänestetään. Ihan totta näin yritinkin tehdä mutta silloin kuulin, että siirrytään seuraavana kompromissiin seitsemän, mutta olet aivan oikeassa. Palataan siis äänestyslistassa takaisin tarkistukseen 78. Siinä on kaksi osaa ja äänestetään ensimmäisestä osasta 78 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Koneäänestys. Ensimmäinen osa tarkistusta 78. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt voimme palata tarkistukseen 101, eikö niin? Kyllä, 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa, äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Koneäänestys 156 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten ykköskohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty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 hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. Tarkistus 15. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 37, koneäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt siirrytään loppuäänestykseen. Koneäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Edustaja Damato. We, we continue now with the, the activities impact and Seuraavana äänestämme Euroopan globalisaatiorahaston toiminnasta. Euroopan globalisaatiorahaston vaikutus ja lisäarvo 2007-2014. Työllisyysvaliokunta on vastuuvaliokunta globalisaatiorahaston osalta. Se on pyytänyt meiltä asianmukaisia lausuntoja. Kirjallisessa mietinnössä työllisyysvaliokunta kuvailee globalisaatiorahaston toimintaa. Siinä on käytetty komission tiedonantoja ja riippumattomia neuvonantoja koskien toimintaa vuosina 2007-2014. Jäsenvaltiot ovat toimittaneet tietoja ja sen kautta pyritään arvioimaan rahaston tehokkuutta ja tehdä suosituksia sen tulevaa käyttöä varten. Esittelijämme on edustaja Deutsche, taikka valmistelijamme, ja hän esitteli lausuntonsa tammikuun kokouksessamme. Meille tuli 48 tarkistusta ja viisi kompromissitarkistusta. Valmistelija on niistä koostanut. Lopullinen äänestys työllisyysvaliokunnassa on kesäkuussa. Nyt aloitamme äänestyksen. Aloitamme kompromissista yksi äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 tar- puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 16 pu- puolesta vastaan tyhjä hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38. Meillä on suullinen tarkistus. Olkaa hyvä. on behalf... Kiitos puheenjohtaja esittelijä Thomas Deutschin nimissä. Haluaisin esittää suullista tarkistusta, joka on tekninen. Itse asiassa se on siellä alkuperäisen äänestysluettelon lopussa, mutta en näe sitä tässä tekstissä, joten voin sen myös lukea, jos niin toivotte. Luenko? No luen. Jotta voidaan maksimoida EGF-toimien tehokkuus, ja nopea työttömien palauttaminen työmarkkinoille kehottaa EUn toimielimiä, kansallisia alueellisia viranomaisia helpottamaan yksinkertaistamaan päätösten tekoa ja huolehtimaan siitä, että EGF-varoja maksetaan tuen saajille ja noudatetaan 300 ja kol- tai on huolehdittava sitä, että 303 päivän määräaika lyhenee. Painottaa sitä, että Nämä toimet ovat välttämättömiä, jotta voidaan nopeasti ja tehokkaasti huolehtia näiden hakemusten jättämisestä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei vastusta. Kiitoksia. Äänestämme siis eh, tarkistus 38 mukaan lukee suullinen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaanpa tämä. 43 koneellinen äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 46. Joo, 46. Tarkistus 46 niin 45 hän on vedetty pois. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Lausunto on hyväksytty. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Nyt jatkamme seuraavalla äänestyksellä. TRAN-valiokunnalla on valiokunta mietintö koskien liikenneinfrastruktuuria Keski- ja Itä-Euroopassa. Regi antaa siitä lausunnon ja se kiinnostaa meitä, koska nämä liikenneinfrastruktuurit ovat alueen kehityksen kannalta tärkeitä ja lisäksi alueen kehitysrahoistoilla näitä rahoitetaan. Edust- valmistelijamme on Zeller, hän esitteli 17. maaliskuuta lausuntoluonnoksensa. 51 tarkistusta on tehty. Valmistelija on laatinut myös kompromissi. Tarkistuksia en näe edustajan Zelleriä, joten menemme saman tien äänestyksiin. Aloitamme. Nyt jotakin hauskaa taisi mennä minulta ohi. kyllä hänen henkensä varmasti on täällä keskuudessamme, näin minäkin uskon. Tuntien siis valmistelijan hengen läsnäoloon täällä voimme aloittaa äänestyksen. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Kaksi osaa siis. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20, hetkinen kompromissi viisi anteeksi mä puheenjohtaja korjaa, puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus, tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Seuraavana loppuäänestys, nimenhuuto äänestyksenä äänestys alkaa. Ja päättyy. Äänest, tämä lausunto on hyväksytty ja selvästikin edustaja Zellerin henki tässä meitä avitti. Sitten menemme eteenpäin. The Committee on Industry, Research and Energy. ITRE-valiokunta on laatinut mietinnön, joka perustuu komission tiedonantoon, jossa on sama otsikko, uusiutuvan, uusiutuvan energian tilannekatsaus. Siinä on väliarvio koskien Euroopan unionin jäsenvaltioiden edistystä kohti 2020 energiatavoitteita. Valmistelijamme Omage esitteli val- Regin maaliskuun kokouksessa lausuntoluonnoksensa. 48 tarkistusta on tehty ja valmistelija on tehnyt kompromissiehdotuksia. Valmistelija Omer G. pahoittelee, että hän päässyt tänään paikalle. Hänenkin henkensä tällä leijailee. Okay. We begin uh, voting on the... Aloitamme äänestyksen lausuntoluonnoksesta. Kompromissi 1. äänet puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan. tyhjä Meidän on tarkistettava tämä. Tarkistus 8. Koneäänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. 17 Meillä on täällä suullinen tarkistuspyyntö valmistelijalta. Haluaako joku esitellä sen? Ei. Teillä on tiedot siellä, kyllä. Vastustaako kukaan? Ei. Äänestämme siis tarkistus 17 mukaan lukien suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. 18. Koneäänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 22 puolesta, vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta, vastaan, tyhjiä, Tarkistamme tämän. Tarkistus 26, koneellinen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 27 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjiä. Meidän on tarkistettava tämä. Tarkistus 38. Koneäänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. And it is adopted. Hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta. Vastaan tyhjiä. Hylätty. 40 puolesta. Vastaan tyhjiä. Hylätty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Lausunto on hyväksytty. Thank you. Kiitoksia. And we go now to, uh... Seuraavana uusi menettelymme EPP-ryhmän nimissä. Manage on esittänyt suullisen kysymyksen 128 säännön mukaan aiheena koesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen. Tämä hyväksyttiin koordinaattoreiden kokouksessa tammikuussa ja sen jälkeen koko valiokunta hyväksyi tämän päätöksen. Tämän päätöksen mukaisesti siitä, mitä koordinaattorit ovat päättäneet suullisista kysymyksistä tulevaisuudesta. Merit on esittänyt myös päätöslauselma esityksen, joka esiteltiin viime kokouksessamme. 21. maaliskuuta oli määräaika tarkistusten jättämiselle. Niitä esitettiin 47 ennen tämän päivän äänestystä poliittiset ryhmät ovat neuvotelleet kompromissitarkistuksista. Jos tämä päätöslauselma tänään hyväksytään valiokunnan kokouksessa, sihteeristö esittää sen yhdessä kysymys luonnoksen kanssa, jonka allekirjoitan puheenjohtajana. Se menee puheenjohtajan kokouksen pohdittavaksi ja siellä tehdään lopullinen päätös siitä, tuleeko tämä kysymys ja päätöslauselma luonnos täysistunnon esityslistalle. Pyritään toteuttamaan tämä Edustaja Meletic, haluaisitte käyttää puheenvuoron? Kiitokset vain teille ja kaikille kollegoille siitä, että tuitte tätä päätöslauselmaa. Teitä tehtiin kovasti tarkistusten ja kompromissien kanssa tästä työstä. Kiitos. Kiitos myös siitä, että pääsemme kokeilemaan tätä uutta menettelyä. Kiitos teille. Nyt alkaa äänestys suullisesta kysymyksestä ja päätöslauselmasta. Lähdemme liikkeelle kompromissista kolme. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää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 liittyy. Hyväksytty suullinen kysymys ja päätöslauselma luonnos. Ja näin saatiin äänestykset loppuun ja ihan aikataulussa. Kiitos oikein paljon tuestanne, koko valiokunnan tuesta. Now we continue. Nyt jatketaan seuraavasta aiheesta esityslistallamme. Our next item of business is the draft Seuraava esityslistan kohta on mietintö luonnos aiheena Alpien aluetta koskeva EU-strategia. Strategia koskee seitsemää maata, viisi näistä maista jäsenvaltioita Euroopan unionissa. Ja kaksi ei-jäsenvaltiota. 48 aluetta on tässä strategiassa mukana. Tällä alueella asuu yli 80 miljoonaa kansalaista, talouskasvu, liikkuvuus ja ympäristö ja energia ovat toiminnan aloja. Ja tässä mietinnössä pohditaan investointirahastojen potentiaalia ja muita rahoitusvaihtoehtoja, joita voidaan käyttää strategiseen suunnitteluun kaupunkiin ja alppialueilla. Lisäksi käytetään jäsenvaltioiden toimivaltaisia ja pyytäisin teitä lähtemään hiljaisuuden vallitessa tältä salista. Siis. Our rapporteur is Mrs. Bresso. Esittelijämme on edustaja Bresso. Tänään hän esittelee tämän mietintöluonnoksen. Ehdottaisin määräaikaa tarkistusten jättämiselle kello 17 päivän päätteeksi tiistaina 26. päivä huhtikuuta. Muistutan tästä vielä myöhemmin. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Bressolle. Hän voi esitellä tämän mietintöluonnoksen. Edustaja Bresso, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ensimmäisestä mietinnön kohdasta, joka koskee yleisiä näkökohtia. Sieltä unohtui tämä hallinto, hallinnointikysymys. Siitähän on kysymys ja se on yksi näistä neljästä kohdasta Alppi-strategiassa. Pahoittelen tätä puuto, puutosta tarkistusten kautta saamisen sinne paikalleen. Kuten tässä muistutettiin, mietinnössä on kyseessä ensimmäisestä makrotalo- makroalue-strategiasta, joka ei koske vesialueita, koske, Tämä koskee suurta Alppien aluetta. Siihen ei sisälly ainoastaan vuorialueet, vaan myös Alppeja ympäröivät laaksoalueet. Kyseessä on siis merkittävä strateginen hanke. Ensimmäistä kertaa tässä yhdistetään vuoristoalueet Alpeilta näihin hyvin kehittyneisiin, niitä ympäröiviin alueisiin näiden hän on aina ollut merkittävää vuoropuhelua. Kyseessä on 48 aluetta, seitsemän vaali, va, valtiota ja 70 miljoonaa asukasta. Siksi hallinnointi on erittäin tärkeä asia. On myös hyvin merkittävää, että rakennerahastot, Euroopan investointirahastot, jonka toiminta alkoi strategiaa ennen, lähentyisi sen, niiden käyttöä todella hyödynnettäisiin yhteisten kehityshyvälineiden kautta tällä alueella. On myös tärkeää, että eri Euroopan rahastot, jotka eivät koske vain Alppia-strategiaa, mutta niitä voidaan kohdentaa myös erityisohjelmiin Alppi-strategian puitteissa, ja niissäkin se että Tähän liittyy Horisontti, Life, Cosme ja muut ohjelmat. mietinnössä todetaan, että komission olisi pohdittavaa, mitä lisäarvoa tulee näiden kautta näihin Alppien alueiden haasteisiin. Toinen merkittävä kohta yleisissä näkökohdissa koskien hallinnointia koskee sitä, että pyydämme parlamentin mukaan ottamista hallintoelimiin, EU-salppiin, että komissiolla olisi aktiivinen, ei vain koordinaatio ja tuki rooli, vaan aktiivinen rooli ja että täytäntöpanoa arvioitaisiin mitattavin indikaattorein. Edelleen hallinnosta valtioiden pääkaupungit ovat kovin kaukana alu, Alppien alueesta. Näin ollen täytäntöönpanon vaiheessa hallinnoinnin pitäisi olla merkittävästi paikallisten ja alueen hallitusten käsissä ja monien sidosryhmien käsissä, jotka ovat olleet mukana alueen kehityksessä. Ja näin voidaan täysin pitää kiinni subsidiariteetti periaatteesta sekä monitasoisesta hallinnosta. Strategia niveltyy kolmelle merkittävällä aihealueella. Ensinnäkin talouskasvu ja innovaatiot. Tältä alalta mietinnössä pyydetään EIPtä yhdessä komission kanssa arvioimaan mahdollisuuksia lyödä tällainen erityinen investointijärjestely Alppien aluetta varten – niin että mukana olisi paitsi EIPn varat myös Junckerin suunnitelman rahasto ja näin voitaisiin luoda tällainen hankejatkumo, jossa voitaisiin hyödyntää kyseistä investointijärjestelyä ja, hyö- ja houkutella sijoittajia. Toisekseen en ehdi tässä kaikkia asioita käsittelemään, mutta lähden siitä periaatteesta, että Alppien alue ei ole alue, jossa olisi ainoastaan säilytettävä perinteitä ja perinteisiä toimia ja niille olisi annettava lisäarvo, niitä olisi kehitettävä myös innovoinnin kautta, vaan kyseessä on myös merkittävä innovoinnin alue. Alppien makroalueella on useita yliopistoja ja tutkimuskeskuksia, innovointin uusi teknologia – ovat seikkoja, jotka luonnehtivat tätä aluetta. Se on merkittävä innovaation ja tutkimuksen alue Euroopassa. Miten se rohkaistaan yhteistyöhön ja todellisen verkoston luomiseen näiden toimien puitteissa tutkimuskeskusten ja yliopistojen ja muiden yritysten ja sidosryhmien välillä. Näin, että alueesta voisi tulla todellinen innovoinnin keskus erityisesti koskien innovoivaa ja kestävää teknologiaa, ottaen huomioon, kuinka tärkeä ympäristön näkökohdat ovat tässä strategiassa. Matkailu toiminnasta ja myös vuoriston perinteisestä toimista on muistettava, että ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristökysymykset ovat hyvin tärkeitä ja tätä vahvasti mietinnössä korostan. Sitten toinen merkittävä akseli ja teema tässä strategiassa koskee liikkuvuutta ja yhteyksiä. Tässä meidän on otettava huomioon se, että liikennejärjestelmät Alppien alueilla on hyvin monitahoista ottaen huomioon alueen topografia. Monissa tapauksissa äh, paikallinen, paikalliset liikennejärjestelmät ovat riittämättömiä. Kyseessä ovat myös suuret eurooppalaiset TNT-runkoverkot. Äh, Näiden merkittävien akseleiden ja sisäisen liikenteen yhdistäminen on hyvin tärkeää niin, että kaikista mahdollisuuksista alueella voitaisiin hyötyä. Tarvitaan myös innovoivia liikennemuotoja, joissa käytetään myös taloutta, osallistuvaa taloutta, niin että voidaan käsitellä asioita alueilla, joissa perinteinen julkinen liikenne ei toimi. Voitaisiin myös julkisten varojen käyttöä tässä ajatella silloin, kun se ei ole EU-sääntöjen kieltämä. Sama ongelma koskee myös digitaalisia vaikeuksia, jos haluamme, että näistä alueista tulee innovaation keskuksia ja jos, että siellä voidaan täysin hyötyä moderneista mahdollisuuksista, on parannettava digitaalisia yhteyksiä ja investointeja tarvitaan. Nämä ovat todella tärkeitä tietyillä alueilla, joissa markkinoiden epäonnistuminen on todellisuutta. Todella vuoristoalueilla on pyrittävä näihin julkisiin investointeihin. Tätä mietinnössä korostan kolmas strateginen aihealue, joka EUS Alp on tähän valinnut, koskee ympäristöä ja energiaa. Alpit merkitsevät suurta biodiversiteetin perintökohdetta jota on suojeltava. Tarvitaan myös innovatiivisia toimia ympäristön suojelemiseksi. Erityisesti suojelu liittyy strategiaan, jolla vältetään saastumista. Erityisesti laaksoalueilla se on merkittävä ongelmi, ongelma johtuen ilmastokysymyksestä. Usein ei ole paljonkaan tuulta tuolla suurten vuorten juurella. ilmasto ilmaston torjunta on yksi niistä asioista, joiden kautta voidaan myös luonnon monimuotoisuutta suojella. Nämä ovat todella, täällä on myös merkittäviä luonnonpuistoja ja laajoja vuoristoalueita. Ne ovat tärkeitä biodiversiteetin suojaamiseksi. On myös yhdistettävä nämä eri suojelut alueet Uudistuvien energialähteiden käyttö on myös merkittävä. Siellä on valtavasti potentiaalia vesivoiman kautta ja perinteisten lähteiden kautta aurinko- ja tuulienergia ja myös puun kestävä käyttö energiakäytössä ja muussa käytössä on kannustettava. Olisi myös korostettava sitä, kuinka tärkeää työtä on tehnyt jäätiköiden valvontapalvelu. COP21-kokouksessa Pariisissa tehtiin asiaa koskevia päätöksiä. Jäätiköseurantapalvelussa todella seurataan jäätiköiden kehittämistä ja hiilidioksidin vaikutuksia – jäätiköiden tilaan. Tämä on valtavan arkaluontoinen merkittävä asia ja huomioon otettava. Kaikkien osallistuvien maiden, alueiden ja paikallisviranomaisten olisi osa- osallistuttava energiatoimitusten lähteiden monimuotoistamiseksi. Potentiaalista voisi olla hyötyä myös muille kiinnostuneille valtioille – Tässä ovat nämä tärkeimmät kohdat. Aikaa ei ollut paljon ja olen aikaa jo paljon käyttänytkin. Haluaisin vielä muistuttaa kollegoille siitä, että meillä on torstai-aamuna varjoesittelijöiden kanssa tapaaminen. Siellä aloitamme yleiskeskustelun mietinnöstä ja katsomme, onko siellä sellaisia asioita, joita heidän mielestään puuttuu vielä ja joita olisi syytä ottaa mukaan. Ja tämän jälkeen tietenkin tarkistusten pohjalta voin tietenkin ottaa mukaan tiettyjä asioita tilarajoitusten takia. En me niitä voineet alun perin mukaan ottaa, mutta tarkistusten myötä se onnistuu kyllä. Kiitoksia. Thank you. Thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt alkaa keskustelu ensin varjoesittelijät. EPP-ryhmän nimissä Steschmidt. Ja herzlichen Dank für das Sydämestä kiitokset. Kiitos, että sain puheenvuoron ja kiitos esittelijälle. Den nicht nur ich persönlich, sondern Mietintö on mielestäni oikein hyvä ja perusteellinen ja kattava samoin kollegoiden mielestä omassa ryhmässäni. Alusta lähtien hän haluttiin tai todettiin, että ei tarvita lisävaroja eikä saa luoda muita hallinnon tasoja. Me tuemme tuota hallinnon osalta, mutta raha, rahoituksen osalta emme ylipäätään. Puheenjohtaja, te jo mainitsittekin sen, tämähän koskee 80 miljoonaa kansalaista seitsemästä maasta. Tässä on kyse ihmisestä, jotka ovat pitkän aikaa jo käsitelleet muita alppeihin liittyviä aiheita hyvin ponnekkaasti omilla alueillaan, omissa maissaan. Ja minusta tuntuisi nyt, että olisi korkea aika. Ja varmasti tämä EUn alppistrategian mietintö on tässä hyvä mahdollisuus palkita tavallaan tätä työtä sitä kautta, että nämä, nämä hankkeet, joita on kehitelty, saadaan tukea ei ainoastaan sanojen muodossa, vaan myös toimien. Kuten kaikki tiedämme, ilman taloudellista tukea tämä ei onnistu. Siksi vetoaisimme todella voimakkaasti myös rahoituksen puolesta. Toisaalta niin kuin esittelijä sanoi, tätä foorumia varten EIPen kautta, mutta mielestäni myös jäsenvaltioiden olisi tunnustettava se, että Alpi-alueelle investoitava raha on eduksi koko EUlle, koska me kaikki tiedämme, että Euroopan laajuiset liikenneverkot ennen kaikkea kulkevat Alppienkin kautta. Muuten ei ole mitään tällaista li- liikkuvuuden mahdollisuutta. Totta kai me kaikki haluamme Alppien alue, jolla on lajien monimuotoisuutta ja jolla huolehditaan ympäristön suojelusta, mutta samalla haluamme estää sen, että nuoret edelleen joutuvat aina siirtymään muuttamaan suurempiin kaupunkeihin. Me halusimme nähdä mahdollisuuksia Alppien alueella. Mahdollisuuksia jäädä sinne, löytää sieltä henkilökohtaisen, mutta myös työelämään liittyvän tulevaisuuden. Ja siksi liikenneyhteydet ovat niin tärkeät, mutta tietenkin myös esimerkiksi laajakaistan on tärkeä koska muuten emme onnistu siinä, että ihmiset jäävät sinne asumaan ja tulevaisuudessa on sellaisia laaksoja siellä, joissa ei enää ole asukkaita. Nyt tiedämme jo, että monet alueet, jotka elävät matkailusta, eivät pysty elämään tulevaisuudessa. Kyllä matkailu on sinänsä hyvin tärkeää. Matkailu on myös otettava huomioon, myös kun ajatellaan liikenneyhteyksiä ja niin edelleen, mutta uskoakseni ei tulevaisuudessa ei saada luottaa täysin matkailusta tuleviin tuloihin, vaan pitää luoda kannustimia myös muin, muunlaiselle taloustoiminnalle Alppien alueella, jotta sinne voidaan jäädä, jotta ihmiset, jotka siellä elävät, voivat löytää työpaikan ja näin kiinnostua alueelle jäämisestä. Vielä kerran, uskoakseni tässä mietinnössä on tärkeää, ja olen todennut tämän, kun olen keskustellut kansalaisten kanssa siellä alue- ja paikallisviranomaisten ja poliitikkojen kanssa omassa maassani niin Itävallassa. Tässä mietinnössä toteutetaan nyt se, että työtä tehdään alhaalta ylöspäin, ei niin, että, että ylhäältä sanotaan, että tehkää näin, vaan alueella elävät ihmiset, jotka tietävät, mistä puhuvat, sanovat, että kyllä haluamme tätä meidän alueellemme, Alppien alueelle, ja tämä alhaalta ylöspäin suuntautuva työ on äärimmäisen tärkeää. Esittelijä on myös oikeassa siinä, että parlamentti on sidottava tähän työhön mukaan, ei ainoastaan niin, että hyväksytään tämä mietintö, jossa ei ole ehkä valtavia vaikutuksia, vaan minä halusin puhua nyt sen puolesta, että nyt ajatellaan vähän pidemmälle ja otetaan rahaakin käyttöön, jotta voidaan vahvistaa voimakkaasti liikenneyhteyksiä Alppien alueella. Näin voidaan huolehtia siitä, että etua saadaan, että Alpeilla on tulevaisuus ja sitä on etua myös muille maille Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Seuraava Varjoesittelijä on edustaja Myr. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ajanteeksi. Edustaja Senna Giotto, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Difficile. Kiitoksia. Minulla on kovin hankala, hankala sukunimi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä mietinnöstä. Siinä otetaan huomioon tämän alueen ongelmia. Alueen on kehityttävä. Puhun tässä nyt täysin Alppien alueesta viimeisten 10-15 vuoden aikana. Monet ovat sieltä lähteneet ja arvokkaita alueita on hylätty. Ainoastaan passiivisia infrastruktuureja sinne saatu aikaan kahden Euroopan, kyseessä on yksi tärkeimmistä eh, tuotantoalueista, eli Italia, Pohjois-Italia, Padovanan eh, laakso ja sitten eh, tämä toinen laakso, jonka kautta on kuljettu. Aina on tyydytetty näitä kauttakulkuliikennettä, mutta koskaan ei ole Alppien alueiden omia tarpeita huomioitu. Tästä on kysymys, kysymys olisi saatava aikaan aktiivisia infrastruktuureja. Tämä tarkoittaa sitä, että käytävän kautta, ikään, käytäviden kautta ikään kuin alueella tuotettu hyvinvointi jäisi alueelle ja suojeltaisiin samaan aikaan ympäristöä ja väestöä ja muuta, ja näin voitaisiin vähentää passiivisen infrastruktuurin merkitystä. Haluaisin kiittää esittelijä Brissoa näistä kohdista voimme tehdä jotakin pieniä tarkistuksia, mutta ei täällä mitään merkittävää korjattavaa ole. Kyllä täällä on kaikki laskettu keskusalueen mukaan. Siellä tuotetaan elintasoa ja hyvinvointia myös noin. Minä itse elän tuolla Padanian laaksossa. Se on ehkä, ehkä kaikkein saastunein alue Euroopassa. Alp- Alppien eteläpuolella, eikä luonto pysty sietämään sieltä pois kaikkia näitä saasteita, joita hyvin tiuhaan aset, asutulla alueella tuotetaan. Minun mielestäni tässä mietinnössä asiaan pureudutaan hyvin ja rohkeasti myös. Eikä asfaltin, asfaltin tuo aina pelkästään huoneen vaikutuksia, vaan myös hyvinvointia Ja tässä näkökulma on moderni eikä mikään viime vuosisadan näkökohta. Tässä on suuria mahdollisuuksia väestön kehittymiselle Alpien Euroopan alueella ja myös alueiden pohjois- ja eteläpuolella olevien väestöjen elän, elämänlaadun parantamiseksi. Kiitos oikein paljon. Edustaja Jakobčić. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille kollegoille. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja onnitella edustaja Bressoa. E, e, Tämä on hyvä mietintö. Olen erittäin iloinen vuodessani antaa oman panokseni tähän työhön. Haluaisin korostaa joitakin asioita, koska minä olin taanoin mietin, mietin laatijana, kun puhuttiin Joonian ja Adrian merestä. Minulla on jotenkin näin ollen vähän kokemusta tältä saralta. Kun me puhumme makroalueista EU:ssa, uskon, että on aika paljon keskeisiä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet makroalueen menestykseen. Adrian meren alue ja Joonian meren alueet siellä on voitu todeta mikrorakenteiden puuttuminen, jotka olisivat vastanneet koordinaatiosta. Kahdesta viiteen ihmistä riittäisi. Tämä rakenne olisi Brysselissä toimiva yksikkö, mutta ja kuitenkin sitten se olisi yhteydessä makroalueeseen, mutta ei sillä ole kuitenkaan sen suurempaa merkitystä. Sen sijaan olen erittäin vakuuttunut siitä, että mikä tässä nyt painaa, on koordinaatioyhteistyö ja toisaalta taas eri ohjelmien välin sen koordinoinnin puute. Me olemme tehneet paljon työtä, mutta jonkun pitää sitten jatkaa, saada viestikapulla. Meillä on tässä tehokkuusongelma tässä strategiassa. Edustaja Serna Giotto otti tämän kommunikaatioongelman hyvin esille Alppien alueella, myös Alppien alueen sisällä tiedottamisongelma on räikeä myös pohjois- ja etelän välillä myöskin raja-alueilla tiedotusongelma on koettu pahaksi puutteeksi. Minä kuljen usein tämän kyseisen Alppialueen yli. Tulen Kroatiasta autolla Strasbourgin, eli käytän Alppien käytävää. Ja aina voin todeta, että paljon on vielä tehtävää. Me, tietysti meidän pitäisi hyödyntää tämän alueen tarjoamaa potentiaalia – minä en halunnut ottaa esille kaikkia jo täällä puhuttua ja mainittua. Väestö on törmännyt lukuisiin ongelmiin Alpien alueella. Ne ovat kaikki yhtä tärkeitä. Mielestäni meidän pitäisi todella keskittyä seuraavaan. Miten me jatkamme tämän strategian toteuttamista eteenpäin viemistä makroaluestrategiaa sen jälkeen, kun me olemme hyväksyneet tämän mietinnön? Kiitos oikein paljon. Seuraava varjoesittelijä on edustaja Skarlets. Olkaa hyvä. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. E, ja isto na početku zahvaljujem izvjestiteljici Breso na njezinu. Kiitos. Puheenjohtaja, haluan kiittää myös edustaja Bressoa hänen tekemästään työstä ja kuinka tiukasti hän on sitoutunut tähän mietinnön läpiviemiseen. Minä tuen ajatusta siitä myös, että tähän mietintöluonnoksen pitää sisällyttää tehokkaan hallinnon tarjomat keinot tähän makroaluestrategiaan, niin kuin Jakubcic sanoi äsken, on erittäin tärkeää, että meidän oma kantamme, meidän lausuntomme saa tehokasta tukea eri poliittisilta tasoilta ja että kaikki jäsenvaltiot myös hyötyisivät tähän suunnatuista varoista, riippumatta siitä, onko investointi yksityistä vai julkista. Minä haluaisin kertoa joistakin asioista, joista olen samaa mieltä esittelijän kanssa biodiversiteetti, uusiutuvat energialähteet ja ö, yhteistyö yksityisen sektorin kanssa, kuin myös innovaatio- ja tutkimussektorin tärkeys on tärkeää. Jo esittelijänä kiertotaloudesta Envi-valiokunnassa minä olen erittäin kiinnostunut kiertotaloudesta. Sehän on elintärkeä hanke EUlle. Ja sen takia tätä hanketta täytyy seurata tarkalla silmällä ja ehkä muuttaa jotenkin lähestymistapoja talouskysymyksissä. Se on erittäin tärkeää alueiden säilyttämisen, henkijäämisen kannalta ja tällä tavalla me voimme myös vahvistaa alueellista ja paikallista taloutta ilmastota, ilmaston muuttuneen pitää myös sillä sisällyttää tähän malliin ja meidän pitää panostaa enemmän siihen pääomaan, jota uusiutuvat energialähteet tarjoavat. Eli hyödyntää paikallista ja alueellista potentiaalia, jota on tarjolla. Ajattelen tässä erityisesti eh, julkisia tarjontoja. Sieltä voi tulla selvää signaalia PK-yrityksille jossa tuetaan kiertotalousmallia. Toisekseen energian tuottaminen ei, ei ehkä ole niin tärkeä kuin se on kokonaan EUlle. Se on kuitenkin se on elintärkeä. Siis EUlle se on tärkeä, mutta tälle makroalueelle se on elintärkeä. Sen avulla voidaan sopeutua erityisolosuhteisiin makroalueella. Me voimme myös tällä myös päästä EUn tavoitteisiin. Energiatuotannon turvaaminen ener- ja myös kannustaa paikallista energiatuotantoa, jotta kuluttajat hyötyisivät itse myös tästä, koska täällähän myös taistellaan energiaköyhyyttä vastaan. Alppien makroalue on ehkä toiseksi suurin biodiversiteettialue ekosysteemi on erittäin herkkä. Jos ajattelemme järviä ja jokialueita, meidän pitää suojella näitä vesistöjä. Sen takia pitää olla kestävä hallinto näille ekosysteemeille, jotta niitä voidaan turvata tuleville sukupolville. Kiitos oikein paljon. Seuraavana Maria Sola. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää näistä tästä mietinnöstä. Viittaan aikaisempiin puheenvuoroihin. Kaikki olemme yhtä, yhtä mieltä siitä, että Alppien alueella on sellaista biodiversiteettiä, jonka suojelu on erittäin tärkeää pitkän päälle. Näin ollen tämä pitäisi olla lähtökohta, kun pohditaan, mihin toimiin olisi ryhdyttävä. Tätä aluetta voitaisiin pitää ikään kuin laboratoriona kehitystä ajatellen koko Euroopan unionia varten – olisi tärkeää vähän muuttaa yleistä lähestymistapaa alueella. Lähestymistavassa olisi keskityttävä hyvin käytäntöihin ja veden ja metsien ja muiden yhteisten varojen suojeluun, maaperän suojeluun. Olisi otettava käyttöön uusia mittausmenetelmiä edistystä kohti koskien ei ainoastaan taloudellisia indikaattoreita, vaan käytettäisiin myös sosiaalisia indikaattoreita. Olisi pidettävä varansa toimien osalta, olisi myös arvioi, jotta tuo huomioon ympäristövaikutusten arviot, jotka ovat todellisia. Usein toimet eivät suojaa vain ympäristöä, vaan koko sosiaalista, taloudellista yhteisöä. Kaikkein tärkeintä on se, että opetuksia ei pidä antaa ylhäältä päin, vaan olisi korostettava sitä, että käytetään suu, suoran kuulemisen välineitä. Olemme useaan kertaan kuulleet strategioista, jotka lähtevät ruohonjuuritasolta ja sieltä ylöspäin. Toiminnan ytimessä pitäisi olla kestävyys ja suunnitelmallisuus, tämänkaltaiset käsitteet. Luultavasti tämä lähestyy lähestymistapa yhdistää meitä kaikkia, kun ajatellaan näitä täällä esitettyjä puheenvuoroja. Joitakin huomioita vielä. Nämä ovat meille vähän vaikeimpia asioita sitten, kun sanoista siirrytään tekoihin. Usein viittataan eurooppalaisten rahastojen käyttöön. Se on aivan välttämätöntä ja se on hyvä asia, koska taloudelliset näkökulmat ovat erittäin tärkeitä niin, että saadaan alueen talous jaloilleen, mutta olisi myös ymmärrettävä, mihin tavoitteisiin varoja käytetään. Minulla on sellainen vaikutelma, että näiden sanojen yläpuolella, mitä tässä lausunnossa tai mietinnössä nyt on, luodaan sellaisia vaikutteita, että varat saattaisivat mennä suuriin hankkeisiin, jotka ovat kauttakulkuhankkeita, jotka eivät tietää mitään hyvinvointia ja varallisuutta kyseiselle alueelle. Täällä puhutaan sähkölinjoista, korke- nopeista yhteyksistä ja niin edelleen. Olemme sitä mieltä, että ennen kuin lähdetään rahoittamaan uusia hankkeita, meidän olisi tehtävä olemassa olevista hankkeista tehokkaita. Usein niitä käytetään kovin vähän, jos puhutaan uudistuvista energialähteistä, olisi katsottava hyvin tarkkaan, etteivät kannustimet johtaisi siihen, että että tässä tulee jonkinlaista keinottelua eteen esimerkiksi vesivoiman alalla. Siellä luodaan varallisuutta toiminnalle, joka ei suojele eikä hyödytä alueen väestöä. Sitten vielä yksi huomio Alppien alueesta. Se kattaa hyvin laajan alueen. Puhutaan 80 miljoonasta asukkaasta. Tämä on varmastikin kiehtova yhtäältä, mutta tässäkin meidän on pidettävä huolen, on pidettävä varamme, koska alue on niin suuri, niin siellä on erilaista problematiikkaa kuin pienemmällä alueella. En haluaisi, että sillä tekosyyllä, että luodaan pohjaa toimille, jotka joillakin alueilla toimivat, kuitenkin tässä tapauksessa voisi aiheuttaa vain hallaan, koska problematiikka on erilaista. Kiitoksia. Thank you. We continue now. Kiitos. Seuraan edustaja Krell. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää. Tämä mietintöluonnos on todella hyvä. Se koskettaa monia aiheita, jotka ovat Alppien alueelle tärkeitä ja eri toimijoiden käsissä siellä. Tämä luo hyvän, tämä luo hyvän perustan keskusteluille, mutta pyysin puheenvuoron siksi, että täällä puhuttiin lisää rahoituksesta, lisävaroista. On hyvin tärkeää, että kohesiopolitiikan varat, joita on jäsenvaltioissa käytössä, käytetään tehokkaasti myös makroalue työhön. Näinhän LPlle jo tehdäänkin rajat ylittävästi. Samalla on onnistuttava siinä, että saadaan yksityisiä varoja mukaan, jotta syntyisi teho, joka on paljon yli sen, mitä kohesiopolitiikassa voidaan tehdä. En ole ihan varma, onko EPPn varjoesittelijä tämän näin tarkoittanut, että uusia varoja EU-rahastoista tarjottaisiin makroalueiden käyttöön. Tässä olisi vaarana se, että vastavuoroisesti tässä taistelemme, kun tiedätte, että joka kerta monivuotisissa rahoituskehyksissä puhutaan siitä, että tarvittaisiin rahoitusta kohesiopolitiikkaan noin kolmannes. Tämä on EUn budjetista ja tiedän monia täällä parlamentissa, jotka haluavat hankkeeseen tai toiseen varoja, jos koesiopolitiikassa vielä sanotaan, että haluamme makroalueellisille strategioille enemmän rahaa, niin silloin syntyy tällainen kilpailutilanne. Ja tiedän, ketkä kaikki vielä odottavat hankkeiden kanssa – jos ajatellaan mitä muita pitkiä jokia on, mitä muita meriä. Toivoisin, että tässä nyt tiukasti ajateltaisiin yhteistyötä, jota edistetään jäsenvaltioiden kesken, niin että resurssit todella käytetään tehokkaammin yhteisen strategian pohjalta. Varmasti edustaja Bresson lähestymistä pankin tässä ihan selvä. Meidän pitäisi olla kuitenkin varovaisina siinä, lähdetäänkö todella vaatimaan lisävaroja. Koska se on kyllä varmasti hankalaa. Ja ehkä tällainen vaatimus aiheuttaisi vähän ongelmiakin omassa työssämme. Kiitos. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Meidän viestimme pitää olla hyvin selvä, eli lopullinen teksti on muotoiltava hyvin varovasti, joten, jotta meidät ymmärretään oikein. Seuraava puhuja on edustaja Bogovic. Olkaa hyvä. Eh, hvala za besedo. Eh, tudi sam najprej iskren čestitam gospe Breso. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella edustaja Bressoa. Tämä on oikein hyvä mietintö. Neljäs makroalue. Ja kuten edustaja Bresso sanoi, tämä on ensimmäinen strategia, joka keskittyy vuoristoalueisiin. Tällaisten strategioiden yhteydessä puhutaan aina rahasta. Mutta minä olen vakuuttunut siitä, että on tärkeää edistää ihmisten välistä yhteistyötä – näillä alueilla. On muistettava maailmansodat, joilla oli oma vaikutuksensa näihin alueisiin. Kun nyt tästä makroalueesta puhutaan, on tärkeää puhua myös pakolaiskriisistä. Kun ajatellaan esimerkiksi Italian ja Itävallan rajaa. Siksi on tärkeää huomata, että makroaluestrategiassa on kyse paljosta muusta kuin rahasta. 80 miljoonaa ihmistä, jotkut elävät hyvin syrjäisillä vuoristoalueilla. Mutta on ajateltava myös kaupunkien asukkaita – Kyse on yhteistyöstä laksojen ja vuorten välillä. Lisäksi on muistettava, että tällä alueella on vaikutus koko Eurooppaan, esimerkiksi vesihuollon muodossa. Kolme pilaria ovat mielestäni ihan oikeita. Kilpailukyky ja innovaatiot on tärkeä ala. On huolehdittava siitä, että on hyvin toimiva talous laaksoissa ja vuorten alueella on huolehdittava luonnonsuojelusta, edistettävä matkailua ja maataloutta. Jos Vuoristoalueilla ei ole mitään taloudellista toimintaa, ei ole myöskään mahdollisuuksia siellä elää. Siksi on hyvin tärkeää kehitellä näitä alueita. Liikkuvuus ja sujuvat yhteydet on myös tärkeä ala. Rautatieliikenne, tavarakuljetukset ja siirtyminen mantieltä, manteilta – jota teille on tärkeää. Samoin kuin tietoliikenneyhteydet ja yhteydet maaristoalueelle. Ja sitten ympäristö ja energia vielä kolmantena alana. Ilmastonmuutokset ovat tässä keskeisessä roolissa. Me olemme esimerkiksi nähneet monia tulvia, kun talvet eivät ole niin kylmiä. Siksi vesitilanne vaihtelee, muuttuu. On ajateltava myös tärkeitä energianlähteitä, tuulta ja aurinkoa esimerkiksi. Energiaa tuotetaan siis hyvin eri tavoin – Uusiutuvat energialähteet on muistettava. 25.–26. tammikuuta oli lähtökonferenssi Sloveniassa. Ja olin hyvin iloinen siitä, että konferenssiin osallistui 400 osallistujaa monilta alueilta, monista kaupungeista. Myös hallintorakenne jo luotiin. Tänään järjestetään myös Brysselissä kokous. Ja helmikuussa oli kulunut 20 vuotta siitä, kun Appian yleissopimus hyväksyttiin, ja olen varma siitä, että makroalustrategiasta tulee oikein menestyksekäs. Olen myös vakuuttunut siitä, että muistakin aiheesta keskustellaan, ei ainoastaan eurooppalaisista varoista, kun tämä on kuitenkin yhteinen hankkeemme. Kiitos. Kiitos oikein paljon, jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Antaisin komission edustajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin ensiksi kiittää rouva Bressoa hänen loistavasta mietinnöstään ja suosituksista komissiosta me voimme olla melkein kaikista samaa mieltä. Kolmea kohtaa painotettiin, jotka ovat meille kaikista tärkeimmät kohdat. Ensimmäinen on strategian hallinnointi, ra- rahoitus ja miten nivelletään Ihan ensimmäisen kerran tässä on kyse strategiasta, joka ei liity ainoastaan vuoristoalueisiin, vaan kaikkiin alueisiin, jotka ympäröivät tätä vuoristoketjua. Eli tässä on kyse kokonaisvaltaisesta integroidusta strategiasta, johon kuuluu vuoristoalueita ja ympäröivä ja siihen kuuluva maapinta-ala. Mitä tulee ensimmäisen asian hallinnointiin? Totta kai komissio myöntää oman vastuunsa ja, ja on valmis toimimaan roolinsa mukaisesti koordinoinnissa strategiasta. Mutta me haluamme myös korostaa sitä, että tämä strategia on syntynyt alueiden hyvin vahvasta omasta tahdosta jäsenvaltioiden taholta luoda tämä strategia. Eli mielestämme pitäisi korostaa, kuinka tärkeää on myöntää inhimillisiä rahoituksellisia resursseja eri hallinnoille, jotta voimme todella toteuttaa asianmukaisesti strategian. Totta kai me olemme samaa mieltä siitä, että parlamentilla on keskeinen tehtävä, kun strategiaa lähdetään toteuttamaan. Eli parlamentin liittäminen strategian hallinnointiin hyvänä ehdotuksena – mitä tulee toiseen asian rahoitukseen, tässä on kyse kahdesta erityyppisestä rahoituksesta. Hankkeiden rahoitus on ensimmäinen. Muistutan, strategia ei ole mikään uusi, uuden tyyppinen ohjelma, jota rakennerahastoista rahoitetaan. Strategialla ei ole omaa rahaa itsellään. Strategia pitää siis anteeksi, sillä sen, roolin on, sen roolina on integroida kaikki ohjelmat. Me olemme laskeneet niitä 80 kohesiopolitiikasta, jotka toimivat tuolla alueella. Eli nämä pitää niveltää kaikkiin näihin paikalla kehitteltäviin hankkeisiin ja niille pitää pyrkiä antamaan oma strateginen merkityksensä. Tämä voidaan tehdä julkisilla hankinnoilla tai valintakriteereillä hankkeille, jotka ovat strategian tavoitteiden mukaisia, tai sitten annamme painopiste, annamme anteeksi, keinoja, jotka vaihtelevat, mutta tavoitteena on se, että ne ohjelmat, jotka ovat jo tuolla toiminnassa, ne voisivat myötä vaikuttaa strategian käynnistymiseen ja edistymiseen. Sitten on kyse strategian hallinnoinnin rahoitus itsessään, ja tässä meiltä vähän puuttuu keinoja. Meillä on ylikansallinen ohjelma, Urban Space, jonka pitää antaa hallinnollista tukea tälle kyseessä olevalle strategialle, mutta on itsestään selvää, että resurssit ovat rajalliset. Ja me siis kovin voimakkaasti suositamme, että parlamentti tekee niin kuin kolmen aikaisemman strategian mukaisesti tehtiin, että parlamentti voisi myös myöntää varoja omasta budjetista eri, esimerkiksi uudestaan rahoittaa tutkimuksia äh, eri aloitteista, jotka liittyvät strategiaan. Lopulta mitä tulee sitten teemakohtaisiin tavoitteisiin. Tällä strategialla on kolme teemakohtaista tavoitetta, mutta on myös neljäs tavoite, joka oli teemaattinen, se on horisontaalinen. Ja tämä on nimenomaan se hallinnointi. Kun me ajattelemme kaikkia niitä rakenteita, jotka ovat jo toiminnassa tuolla alueella, meillä on keskeistä saada hyvä hallinto, hallinnointi ja kaikki rakenteet hyvin toisiinsa niveltyvinä, jotta evitetä, vältetään kaksoisrahoitus ja sosiaalinen polkumyynti ja ettei tehdä sitä, mitä jo paikan päällä on tekeillä. Tämä on erittäin tärkeää, kun strategia lähdetään tos, tosi toimin toteuttamaan. Thank you, thank you very much. Kiitos, kiitos oikein paljon. Edustaja Bressa, antaisin teille loppupuheenvuoron, olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomioita tuli valtava määrä. Jotkut niistä menevät enemmänkin yksityiskohtiin. Voimme niistä keskustella varjosittelijöiden kokouksessa. Ei niihin nyt sen enempää, mutta haluaisin puhua tietystä avainkysymyksistä, jotka tulivat tässä keskustelussa esiin. Ensimmäisenä rahoitusasiat. Tässä muistutettiinkin siitä, että kyseessä ei ole lisärahoitus, vaan kohesiopolitiikkaa, jolla tällä alalla on paljon resursseja. Sen kautta olisi saatava varoja strategisia tavoitteita kohti, ja tästähän muistutti komission edustaja, kuinka tärkeä se on ollut. Tärkeää, että vältetään pirstoutuminen ja päällekkäisyys hankkeiden osalta. Erityisesti ne alueet ja paikallisviranomaiset, joiden on hoidettava konkreettinen strategian hallinnointi, niiden olisi otettava riittävästi inhimillisiä resursseja käyttöön koordinointipuolelle tämän strategian organisoimiseksi kun näitä makroalueellisia strategioita tulee lisää, niin voisi olla tärkeää, että EIP ja eri liitännäiset toimet Junckerin suunnitelman puitteissa, vaikka muitakin varmaankin tulee, että näissä tehtäisiin työtä niin, että toimittaisiin alueilla, joilla on suurta potentiaalia ja yhteisiä strategioita ja autettaisiin niitä luomaan sellaisia rahoitusjärjestelyjä, jotka eivät ole unionin järjestelyjä, mutta joiden kautta voitaisiin houkutella yksityissektorilta ja pankkisektorilta investointeja. Tämä on sellainen asia, jota olemme työstäneet ja ehkä voimme sitä vielä perusteellisemmin keskustella jatkossa. Samansuuntaisesti olen sitä mieltä, että Euroopalle ja maailmalle strategisesti tärkeiden asioiden osalta, kuten biodiversiteetti ja ilmastonmuutoksen torjunta ja mahdollisuus tehdä tällaisia kokeellisia hankkeita koskien kiertotaloutta, niin kuin kollega muistutti näillä alueilla, ne voisivat toimia Euroopan tason rahastojen keskuksina että niitä ei omistettaisi vain näille alueille, vaan, a vaan aihealueille. Mahdollisesti osallistuja voisi tulla sitten muiltakin Euroopan alueelta, ovat ne sitten vuoristoalueita tai ei, mutta jollain samantyyppisiä piirteitä. Mutta meillä olisi horisontti- ja kosmosohjelmissa ja muissa live-ohjelmissakin mahdollisuuksia joilla voitaisiin pureutua näihin suuriin kysymyksiin ja ongelmiin, joita tässä strategiassa kuvailla. Minusta tämä olisi tärkeää. Sitten kun puhutaan rahoituksesta, ei puhuta uudesta rahoituksesta, vaan mahdollisuuksista ja kapasiteetista suunnata uudelleen julkisia ja yksityisiä varoja oikeaan suuntaan. Myös näitä investointijärjestelmiä kohtaan, joita EIP voisi ottaa perustamaan näistä huolehtivien hallinnointielimien kanssa. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että, että se korosti ja arvosti parlamentin halua toimia konkreettisesti hallintopuolella. Nämähän ovat nyt tällaisesta, tällaisessa alueiden alhaalta ylös hallintojärjestelmän aivan perusperiaatteita. Parlamentin olisi tärkeää olla läsnä, jotta se ymmärtäisi lainsäätäjänä paremmin, millaisia vaatimuksia alhaalta päin tulee, eikä tämä koske vain tätä aluetta, vaan monia muita alueita, joissa ollaan järjestäytymässä alueellisen kohesion periaatteen mukaisesti, niin että voidaan paremmin hyödyntää sitä potentiaalia, joita lainsäädäntö niille antaa ja mitä Euroopan resursseista voidaan hyödytä. Sitten vielä liikenteestä. Olen yhtä mieltä monista puheenvuoroista, joita täällä on esitetty. Jo on hyväksytty ja rahoitettu tiettyjä toimia koskien Euroopan suureen liikenneyhteyksiä, näitä TNT-verkkoja. Ne ovat tämän strategian ulkopuolella ja ne kuitenkin koskevat tätä aluetta olisi hyödynnettävä myös näitä varoja niin, että voidaan parantaa yhteyksiä koko Alppien alueella ja niiden alppien alueiden ympärillä. Monet ovat muistuttaneet siitä, kuinka vaikeita liikenneyhteydet ovat näillä alueilla. Joten kaikkia yhteyksiä, kaikkia mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä tällä makroalueella. Tällaiset suuret yhteydet ovat Joo, mutta on vaarana se, että alueella itsessään jäädään niistä paitsi. Tämä on hyvin tärkeää. Sitten tietenkin hallinnointikysymykset. On tärkeää, ettei jätetä alueita yksin. Komissio ja parlamentti, jäsenvaltiot tietenkin myös, niiden on oltava mukana. Mitä sitten tulee tietoisuuteen näillä alueilla. Tämä on merkittävä asia. Kyseessä ei ole vain vuoristoalue tai pelkästään laaksoalueet, alankoalueet. Nyt todella pyritään ensimmäistä kertaa jäsenneltyyn vuoropuheluun vuoristoalueiden ja alankoalueiden välillä. On huomioitava monimuotoisuus ja vaatimukset molemmilla puolilla myös suunnitteluvaiheessa. Alueiden, aluesuunnittelu on tärkeä Meillä on alueita, joilla on konkreettisia strategioita ja koordinoita tarvitaan. Tässä kyseessä on alue, jossa alueella on melkein kaikki lainsäädäntövaltuudet ja kaikki hyötyvät Euroopan unionin rahastoista, eli he itse hallinnoivat kohesiopolitiikkaa, aluepolitiikkaa. Alueiden on siis osoitettava, että ne pystyvät saamaan aikaan tehokasta hallinnointia ja ne pystyvät todella hyödyntämään mahdollisia mahdollisuuksia, joita sääntelyssä tulee. Tämä on ehkä todella ensimmäinen alhaalta ylös syntynyt, syntynyt strategia. Sen on kuitenkin pysyttävä alueiden käsissä hallintokapasiteetin osalta ja operatiivisen kapasiteetin osalta myöskin. Täällä on vielä paljon, paljon muitakin ehdotuksia, joita keskustelussa tuli esiin. Ja niitä tulee sitten tarkistusten muodossa. Tulen jo varhaisessa vaiheessa ottamaan huomioon monet niistä asioista, jotka täällä todettiin. Olen tehnyt hyvät muistiinpanot ja otan ne kyllä huomioon. Uskon, että voisimme vielä yhdessä komission kanssa keskustella siitä, kuinka hallinnointia voitaisiin vielä uudelleen tarkastella niin, että saataisiin paremmin mukaan Euroopan parlamentin rooli. Tämähän ei päde ainoastaan tähän strategiaan, vaan myös mahdollisiin muihin tuleviin strategioihin. Kiitoksia. Thank you, thank you, Mrs. Bresso. Kiitos, kiitos edustaja Bresso. Muistuttaisin kollegoita vain siitä, että määräaika tarkistusten jättämiselle on kello viideltä iltapäivällä tiistaina huhtikuun 26. päivä. Shadow. Ja varjoesittelijöiden kokous sitten myös tiistaina kello 9, 90. Uh, kokous siis tiistaina ja määräaika tarkistusten jättämiselle myös tiistaina, huhtikuun 26. päivä. Keskustelu on käyty nyt loppuun ja seuraavana keskustelemme pääsihteeri Annelisa Bonin kanssa. Hän edustaa Eurocities-järjestöä. Missä hän onkaan? As a part of our annual... Osana vuosittaista seurantaohjelmaa me olemme tähän kokoukseen kutsuneet Eurocities-järjestön edustajan keskustelemaan monista aiheista, aivan erityisesti ajatellen kohesiopolitiikan kaupunkiulottuvuutta. Eurocities edustaa Brysselissä monia eurooppalaisia kaupunkeja, jäseniä alue- ja paikallishallinnosta, keskeisistä eurooppalaisista kaupungeista. Järjestö tuo yhteen yli 130 Euroopan suurimman kaupungin edustajia. 40 kumppanuuskaupunkia – edustaa yli 130 miljoonaa kansalaista 25 valtiossa. Kuuden teemakohtaisen foorumin monien tapahtumien ja monenlaisen työn kautta jäsenille annetaan mahdollisuus jakaa tietoja ja kokemuksia. Monta kertaa Eurocities on esittänyt asiakirjoissaan – tuen osallistavalle politiikalle, jossa vastataan Euroopan nykyhaasteisiin ja tuleviin haasteisiin keskittyen kaupunkeihin ja metropoleihin. Toivoin yksinkertaista politiikkaa, joka rakentuu aidon kumppanuuden varaan. Eurositisjärjestön pääsihteeri Annalisa Boni on täällä kanssamme. Tänään hän esittelee järjestön käyttöön tärkeitä prioriteetteja toiveita, joita kaupungeilla on kohesiopolitiikan osalta. Ajattelen erityisesti kautta vuoden 2020 jälkeen ehkä, mutta toki voitte ihan vapaasti jakaa kanssamme, mitä haluatte tänä päivänä. Edustaja pääsihteeri Moni, teillä on puheenvuoro. Morning. Thank you very Hyvää huomenta ja kiitos oikein paljon, että sain tänne kutsun. Hienoa edustaa Eurocities-järjestöä täällä kokouksessanne. Monet teistä tuntevat jo järjestömme. Me olemme ottaneet erityisesti kantaa kaupunkiasioihin. Meistä on hienoa, että teitä valiokunnan jäseniä, aluekehitysvaliokunnan jäseniä kiinnostaa meidän sanomamme nyt ja tulevalla kaudella. Lähtisin ehkä liikkeelle ihan lyhyesti EU urbaaniagendasta liikkeelle, kaupunkiagendasta. Olemme ottaneet siihen jo kantaa ja näin täällä esittelijän. Ja teillä on keskusteltu tästä aiheesta ehkä ihan muutama meidän viestimme. Mitä me toivomme Amsterdamin alla, Amsterdamin – sopimuksen osalta. Varmasti tiedätte tämän prosessin, kun Hollantin puheenjohtaja valtio on tätä esittänyt teille. Mutta ajattelemme myös toimia Amsterdamin jälkeen. Muutama ihan keskeinen viesti. Meille teksti tässä muodossaan Amsterdamin sopimusluonnos on hyvä tulos kaiken kaikkiaan. Olen ollut 20 vuotta seuraamassa näitä kaupunkiasioiden hoitoa Euroopan unionissa, joten tämä on varmasti ihan ok, konkreettisempi kuin aikaisemmin, kun puhuttiin julkilausumista ja niin edelleen. Joten oikeaan suuntaan tässä ainakin mennään. Ensimmäistä kertaa jäsenvaltiot ovat yhdessä valmiita keskustelemaan kaupunkiasioista. Ehkä myös siksi, ettei pelätä enää, että me ajamme jotain tiettyä politiikkaa, kun se heitä huolettaa läheisyysperiaatteen takia. Minun on sanottava, että teidän mietintönne ja Hollannin puheenjohtajakausi. Hollanti on todella aktiivisesti ajanut tätä ja myöskin haluaisin kiitellä komission kaupunkiasioita hoitavia. Tätä asiaa on nyt edistetty ja me olemme olleet tässä työssä mukana, se on ihan hyvä. Tämä näyttää siis ihan lupaavalta, mutta kuitenkin mainitsisin muutaman seikan. Meidän mielestämme on huolehdittava sitä, että esitetään konkreettisia toimia. Tämän agendan on parannettava kunkien elämää tai elämää kaupungeissa. Me katsomme, miten tätä työtä voitaisiin tehdä esimerkiksi kumppanuuksien kautta. Toimintasuunnitelmien pitää lähteä todella liikkeelle niistä ongelmista, joita kaupungit esittävät. Eli aloitteen ei pitäisi lähteä jäsenvaltion tasolta, vaan kaupunkien tasolta. Ajatellaan vaikka pakolaistilannetta. Näitteköhän raportin, jonka tuotimme vähän aikaa sitten. Nämä ovat näitä trendejä, asioita, joita tapahtuu. Eli jos jotain ajetaan eteenpäin, niin pitäisi ajaa näitä asioita. Ajatellen EU-politiikkaa ja sääntelyn mahdollisuuksia, eli paremman sääntelyn hankkeen pitää liittyä myös kaupunkikysymysten ajamiseen. Esimerkiksi kaupunkin vaikutusten arviointi on saatava pöydälle, koska näin saadaan jo ennalta kaupungit osallistumaan – politiikan kehittelyyn tai uudelleen tarkasteluun. Ja näin asetuksella voi olla parempi vaikutus, monia ajatuksia, ilmanlaatu, asunnon tuotanto, pakolaiset ja niin edelleen. Ja rahoituksen on mentävä oikeaan paikkaan. Tänä päivänä ei ole helppoa saada tukea kulkemaan sille oikealle tuen saajalle, kun se jumittuu useat kerrat sinne kansalliselle tasolle. Se oli ensimmäinen asia. Toiseksi meidän pitää huolehtia siitä, että tämä koko prosessi ei loppu toukokuun 30. päivä, vaan uusi prosessi lähtikin silloin liikkeelle. Vielä tärkeämpi prosessi. Kun Alankomaiden kausi on ohi, on pohdittava, mitä sitten tehdään. siis puheenjohtajan valtion toimintaa tässä ajattelin. Se, mitä me todella toivomme, on, että Euroopan komission roolin pitäisi olla tässä kaupunkiagendan osalta keskeisempi, jotta saadaan oikeat resurssit ja tunnetaan poliittista omistajuutta ihan huipputasolle asti. Jos yksi tavoitteista on parempi sääntely, parempi koordinointi, yhteinen EU-politiikka, niin tämä on ihan oikeutettu tavoite. Haluaisimme mielellämme kuulla teidän kantojanne. Kolmanneksi, meidän on huolehdittava siitä, että ne kaupungit, jotka osallistuvat vaikka komppanuuksiin, eivät ole yksittäisiä ääniä, Onkohan tämä kaukana? Teistä en oikein tiedä. Mutta kaupungit kysyvät, miten voimme olla tässä kumppanuudessa mukana, kuka istuu siellä pöydän ympärillä ja niin edelleen ja niin edelleen. Meidän on huolehdittava siitä, että viestit, jotka tuodaan sinne pöydän ääreen, ovat sellaisia viestejä, jotka kiinnostavat kaiken kaikkiaan kaupunkeja. Eli tavallaan jos otetaan esimerkiksi pakolaiskriisi, ja jos siellä pöydän äärellä on sellaisia kaupunkeja, jotka eivät ainoastaan sano, että haluan tämän kaupungin sinne, Leipzig, München ja niin edelleen, vaan huolehditaan siitä, että keskeisimmät seikat ovat keskustelun kohteena. Kaupunkien rooli on tunnustettava tulevissa asetuksissa, jotka liittyvät tähän politiikkaan. Rahoitus on saatava kohdalleen. Esimerkiksi pakolaisten integroimisen kulut on voitava saada tuku, tukikelpoiseksi. On tärkeää, että on järjestöjä, kuten meidän järjestämme, puhun nyt oman järjestöni puolesta. On kyse siitä, että saadaan kunnolliset puitteet, jotta voidaan ajaa niitä viestejä, joita kaupungit ovat ajaneet takaa jo vuosikausia Ilmanlaadusta esimerkiksi olemme sanoneet niin monet kerrat, että tarvitsemme koordinoidumpaa toimintaa ympäristö, ilmasto ja muiden päästöjen välille. Eli ei tarvitse ajatella tässä yhtä tai toista kaupunkia, vaan ajatellaan tätä viestiä. Komission jäsenvaltiot, tehkää jotain näiden pullonkaulujen osalta, muuten emme voi parantaa ilmanlaatua kaupungeissa. Eli meidän tulisi huolehtia siitä, että edustavat järjestöt ovat neuvottelemassa pöydän ääressä kumppanuuksista ja tästä uudesta valvontaryhmästä. Emme ole siis ainoastaan tarkkailijoita, vaan meillä on oma roolimme, oma sana sanottavana. Yhden kerran kumppanuuden kautta ei tarvitse luoda uutta koneistoa nyt, kun vaarana on jälleen se, että käytetään varoja uusien kokousten järjestämiseen, keskusteluiden käymiseen. Paljon tapahtuu jo tällä hetkellä meidän järjestämme kaltaisen verkoston piirissä eri jäsenvaltioissa, komission pääosastoilla eri lainsäädännön osalta. Eli pyritään nyt hyötymään siitä, että tällaista yhteistyötä on jo. Jos ilman laadusta halutaan tietoa, viime viikolla meillä oli verkostomme ympäristö foorumi, 50 kaupunkia oli edustettuna, siellä voitiin puhua jäsenvaltioiden ja komission kyseisten pääosastojen kanssa, että asia etenisi. Kaupungeilla on hyvin vähän resursseja tällä hetkellä, eli jos resursseja pitää käyttää kokoustamiseen, matkustamiseen, niin silloin pitää ainakin olla kunnolliset tulokset. Tässä joitain keskeisimpiä viestejä, joita halusin esittää tähän kokoukseen tänä päivänä ja esitänkin mielelläni. Lopuksi sitten vielä jäsenvaltiot. Olemme nähneet, että kumppanuuksissa komissiolla on roolinsa, mutta sitten jäsenvaltiot ehkä yksi tai kaksi kumppanuutta kohden. Jos todella halutaan eteenpäin paremman sääntelyn tiellä, niin monet pullonkaulat ongelmat esiintyvät lähinnä jäsenvaltioiden tasolla. Joten Euroopan parlamentin jäseninä ja valiokuntana, kun ajatte tätä kaupunkiasiaa, mitä voitte tehdä kansallisella tasolla, että voitte huolehtia siitä, että jäsenvaltiot lähtevät kaiken kaikkiaan ajamaan EUn kaupunkistrategiaa. Kyse on myöskin kerrannaisvaikutuksesta siitä, että osoitetaan, että kaupunkisuunnitelma tai agenda myös vaikuttaa omalla alueella. Halusin puhua mahdollisimman nopeasti keskeisimmistä seikoista, joista toivoisin kanssanne keskustelua. Jos teillä on kysymyksiä tai en ole puhunut riittävän yksityiskohtaisesti, niin voimme tietenkin koesiopolitiikasta myös puhua, jos niin haluatte. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Meillä on jo lyhyt lista. Ensimmäinen puhuja, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Niin Anna-Liisa, mehän olemme useat kerrat keskustelleet kaupunkiagendasta. Olemme tavanneet monet kerrat. Varmasti nyt on oikea aika valittu tälle mietinnölle. Kaikki nämä seikat, joista juuri puhuit, vaikutusten arviointi, rahoituskumppanuudet, nämähän ovat kaikki sellaisia asioita, jotka siellä mietinnössä ovat, kun olemme kyllästyneet nyt entiseen kaupunkipolitiikkaan. Ja miltä hän nyt näyttää osallistumisenne tähän työhön? Käsittääkseni tällaisia kumppanuuksia on tällä hetkellä viisi. Siirtolaisuus, kaupunkien köyhyys, ilmanlaatu ja asuntorakentaminen näissä kumppanuuksissa on ikään kuin 15 henkeä mukana teiltä ja monista muista järjestöistä myös. Vähän aikaa sitten tapasin Saksan kaupunkien edustajia. 30. toukokuuta todella tämä työ ei pääty, vaan meidän on ajattava sitä eteenpäin, koska ainoastaan näin saadaan edistystä aikaiseksi. Se, että parlamentti ja Alankomaiden puheenjohtajavaltio ovat tehneet hyvää yhteistyötä – Amsterdamin sopimuksessa on parannettavaakin varmasti. Se ei ole ehkä vielä ihan sellainen, mitä me toimimme, mutta tuo tie, josta puhuit, on tärkeä ja työtä on tehtävä tietenkin edelleen. Komissio on varmasti tässä työssä nyt mukana. Nyt on saatu nämä kumppanuudet liikkeelle. Ne eivät varmaan ainoita ole. Ja niissä on ajateltu parin vuoden työtä ja tietenkin lopuksi tarvitaan tulos. Tulos, jota kaupungeissa voitaisiin täytäntöönpanoa ainoastaan pienessä vain suurissa kaupungeissa, anteeksi, vain pienessä ja keskisuurissa myös. Ja kuten sanoin, kaupunkien edustajat Saksassa olivat kovin kiinnostuneita tästä työstä. Siellä sanottiin kuitenkin myös, että usein on myös hankala vakuuttaa kaupungit siitä, miten tärkeää tämä kumppanuustyö olisi. Siksi, että todella ihan tarkkaan tiedetä, minkälaista kapasiteettia osallistumiseen tarvitaan. Ehkä voisit pari sanaa sanoa tästä aiheesta. Komissiossa kaiken on onnistuttava suunnittelu, vaikutusten arviointi, mitä eri aloilla tehdään. No tässä me saamme lisää vettä myllyymme. Me olemme muotoilleet asian juuri näin. Sanomme, että tarvitsemme mahdollisimman korkealle asetetut tavoitteet. Noinkaan ne löytyvät sieltä Amsterdamin tekstistä, sitten katsotaan. Mutta joka tapauksessa kiitos hyvin sujuvasta yhteistyöstä. 30. päivä todella mikään ei pääty silloin, vaan sen jälkeen tehdään vielä kovasti töitä. Kiitos. Kiitos. Just Maletic. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Arvo Bonille tästä alustuksesta. Korostitte erittäin tärkeää asiaa, joka oikeastaan meiltä puuttuu, kun ajatellaan kaupunkialueiden agenda täytäntöönpanoa. Sanoitte, että IC on muka, Euroopan komissio on mukana ja kaupungit ja Euroopan parlamentit ovat mukana, mutta jäsenvaltiot ovat vielä jääneet pois kelkasta. Tämä on erittäin tärkeä asia. Kuinka voimme täytäntöön panna kaupunkiagendaa ilman jäsenvaltioita? Niidenhän olisi tuettava ja autettava kaupunkeja ja harmonisoida eh, kaupunkien eh, mahdollisuuksia jäsenvaltioiden tasolla. Täällä on paljon horisontaalisia, mutta myös vertikaalisia asioita, ja nämä asiat olisi hoidettava yhteistyössä kansallisten parlamenttien ja hallitusten kanssa. Ehkä voisimme oman osuutemme tuoda Euroopan parlamenttina keskustelemalla kansallisten parlamenttien kanssa koko tämän agendan täytäntöönpanosta tai jotain vastaavaa tointa voitaisiin ajatella. Sitten katsoa, kuinka mennä eteenpäin, koska on selvää, että jäsenvaltioissa tarvitaan kansainvälisten parlamenttien ja vastuuministeriöiden panos kaupunkiagendan täytäntöönpanemiseksi. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon, edustaja Olbricht. Yes, thank you, <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Tietenkin tunnemme oikein hyvin Eurocities toiminnan, toiminnan tällä kentällä tiedämme, kuinka paljon vaikutusvaltaa järjestöllä on. On tärkeää ymmärtää, että se mitä Alankomaiden puheenjohtaja valtio ehdottaa tällaista kumppanuutta. No, tämä mallihan on jo olemassa kaupunkien keskuudessa. Se on hyvin vahvasti järjestetty Eurocitiesien kautta. Mahditaan kokemuksia ja kaupunkien välillä ja niiden kautta pureudutaan myös tulevaisuuden ongelmiin. On tärkeää, että tämän tyyppistä toimintatapaa siirretään nyt toiselle tasolle. Hollannin ehdotuksessa kiinnostavaa on se, että meillä on nämä 15 henkilöä, niin jäsenvaltiot, kaupungit, alueen asiantuntijat komissio yhdessä, erityisesti regivaliokunnan ja muutenkin parlamentin olisi tarkkaan seurattava tilannetta ei ainoastaan tulosten osalta, vaan myös kumppanuuden toiminnasta. Ja olisi ikään kuin valvottavaa toimintaa Euroopan parlamentin vinkkelistä. Meillähän on jo kumppanuuksia käynnissä, kuten tiedätte, meillä on esimerkiksi slovakkialainen kumppanuus asuntokysymyksissä ja on myös Hollanti ammattilaisten järjestämä kumppanuus. Meillä on kolme kumppanuutta jo käynnissä. Ehdottaisin, että aivan alusta asti meillä pitäisi olla mahdollisuus seurata kumppanuuksien työtä. Ja seuraavan parlamentilla on hyvin selkeästi määritelty rooli tässä Amsterdamin sopimuksen lopullisessa versiossa. Minä tiedän, että tämä on vielä kesken. Ei ole vielä aivan selvää, mikä on Euroopan parlamentin edustajien rooli näissä eri elimissä. Mitä tulee pääsihteerin esitykseen, minulla olisi kaksi kysymystä, ei ainoastaan teille, vaan myös valiokunnalle ja myös yksi huomio. Kysymys kuuluu, tässä olisi nyt ihan vähän tällaista toiverikasta ajattelua. Kun ajatellaan kaupunkiagendaa ja Amsterdamin sopimusta, on aivan selvää, että kaupunkiulottuvuus on täysin horisontaalinen. Se ei koske ainoastaan aluepolitiikkaa, vaan kaikkia politiikan aloja. Liikennettä, aluepolitiikkaa, innovointia, uusia teknologioita, kaikkea. Joskus se on horisontaalinen politiikka, kuka sitä tulee itse asiassa koordinoimaan? Mitä ajattelette? Komissio vastasi, että tarvitaan ainakin viisi komissaaria tähän, ainakin viisi. Jos heitä on ainakin viisi, no kuka sitten tosiasiallisesti koordinoi toimintaa? Onko komissio valmistautunut siihen, että olisi yksi paikka, josta käsin tätä koordinoidaan ja kuka sen tekee? Tiedän kyllä, että tämä on hieman retorinen kysymys, koska kyllä minä tiedän, kuinka tämä toimii. Me kaikki tiedämme. Itse asiassa kukaan ei tiedä, kuka tätä tulee koordinoimaan. Ehkä Amsterdamin sopimus tulee vaikuttamaan tähän koko prosessiin. Meillä oli tämä aikaisemmin, miten te pyysimme koordinaatiota, saimme poliittisen vastauksen, mutta tarvitsemme käytännönläheisen version. Kuka henkilökohtaisesti tulee olemaan vastuussa tästä, jos tämä on kerran horisontaalista? Sitten toinen asia. ei ole kyse siitä, että prosessi päättyy 3. toukokuuta. Se, mikä minua kiinnostaa, on se, mitä tapahtuu kolmen vuoden päästä. Kolme vuotta on tämän vuoden puolikas 2017, 18 ja ehkä 19 siitä osa kumppanuudesta. Päätelmät tulevat vuonna 2019 ja kohesion politiikka pitäisi olla tuolla jo valmista. Miten siis seurataan kumppanuuden kolmevuotista työtä. Eikö ole liian myöhäistä arvioida sitä silloin vuonna 2019 kohesiopolitiikan kannalta? Meillä kaikilla pitäisi olla päätelmät vaikutusten arvioinnista silloin, kun työtä tehdään. Niitä voimme valmistella kohesiopolitiikkaa muussa tapauksessa. Tämä on vain kiinnostava harjoitus. Päätelmät tulevat, mutta kohesiopolitiikka on jo lukkoon löytyy toisella tavalla. Tämä on aika kiinnostavaa poliittisesti. Tarvitaan seurantaa ei vain Amsterdamin sopimusta koskien, vaan kumppanuuksien kolmenvuotista toimintaa koskien. Meillä pitäisi olla hyvin selkeä vastaus siihen jo heti tänään. Mikä suunnitelma oikein on? Sitten vielä yksi huomio. Yksi asia, mistä en ole yhtä mieltä Eurocitiesien osalta, niin me, tai ainakin jotkut kollegat tässä parlamentissa ja tässä valiokunnassa interryhmässä ta- taistelevat Euroopan politiikkaa vastaan – Ehkä tämä ei poliittisesti ole aivan oikein. No mutta sehän on meidän roolimme politiikkana. Meidän on sanottava, että tarvitaan eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa, joka ei ole subsidiariteetin vastaista. Ymmärrän kyllä, että ei voida nyt puhua tästä kompromissista, vaan kaupunkiagendasta, mutta ennemmin tai myöhemmin jonkin pitäisi sanoa suoraan ja selvästi, että tarvitsemme eurooppalaista politiikkaa, erityisvälineitä, jotka ovat horisontaalisia, yhä monimutkaisempia, edellyttävät uusia välineitä. Tämäkin on Amsterdamin sopimuksen rooli. Tämän vain halusin sanoa. Kiitoksia. Thank you. Thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Van Nistelrooy, teidän puheenvuoro. Ihan lyhyesti Tämä on hyvä hetki juuri ennen Amsterdamin sopimusta. On ehkä koko aallon korkein kohta. Ajatellaan vuosikymmenten aikaa, joten suhtaudutaan nyt myönteisesti. Toiseksi, jos katsotaan sitä, miten tämä tuleva sopimus toimii, niin siinä puhutaan myös sitoutumisesta. Tämä olisi varmasti teidän kantanne. Tietyt puitteet, mutta teidän pitää sitten hypätä tähän mukaan, saada osallistuman halukkaiden liittouma. En ole Jan Obrichtin kanssa ihan samaa mieltä. Kaupunkiagenda sinänsä tietenkin, mutta miksei, kun keskustelemme tulevasta kohesiopolitiikasta ja keskustelemme puoliajan arvioinnista, miksei katsottaisi integroitua tapaa, niin kuin tehtiin alueiden osalta täysi, täysysperiaatteiden kunnioittaminen ja niin edelleen. Ja nyt katsotaan enemmän tätä keskeistä alaa Euroopassa kaupunkeja, kaikkia kaupunkiulottuvuuden asioita. Voitaisiin katsoa, minkälainen tasapaino kahden tason välille halutaan. Tämä on, tätä keskustelua me voimme käydä. Ei meidän tarvitse odottaa kolmea vuotta eri politiikan alat vaikuttavat kaupunkiagendaan Euroopassa. Mutta aluepolitiikka voi olla niistä yksi keskeisin, ja me päätämme siitä täällä yhdessä. Se on meidän työtämme. Hyvä näin. On hyvä, jos meiltä on tiukka valtuuskunta Amsterdamin neuvottelemaan neuvoston kanssa – meillä on ollut täällä kokouksemme ja niin edelleen. Ja nyt elämme ihan Amsterdamin alla olevaa aikaa. Ja nyt, jos voidaan yhteistyössä sanoa, että tätä ei ole kunnolla muotoiltu, niin silloin meidän on voitava se ilmaista tiukasti. Hollantilaisilla on erityislähettiläs, joka saa sitten ehkä toukokuun jälkeen potkut. No, meidän pitää taistella omien asioittemme puolesta ja valmisteluvaiheessa, jos voidaan siitä sopia, meidän pitäisi pyrkiä toimimaan tiukasti omalta osaltamme. Ihan sen mukaan, miten me politiikkamme täällä määrittelemme. Kiitos. Kiitos. Edustaja Lotsolino. Una, mm, so anch'io credo che Minäkin olen sitä mieltä, että ei toukokuussa tämä tie voi olla loppuun käyty, vaan siitä alkaa uusi vaihe, jossa on enemmän vielä aloitteita ja toimijoita. Olen yhtä mieltä monista asioista, joita täällä on sanottu, enkä niitä halua toistaa, mutta haluaisin esittää ehdotuksen Eurocitisille niin, että voitaisiin löytää tapa jolla meidän tekemämme työ ja kohesiopolitiikassa myös löydettäisiin jotenkin tämä kaupunkiagenda, kun edelleen on tällaisia jakolinjoja, joten takia aina palaudutaan ruutuun keskusteluissamme. Meillä on näitä kaupunkien toimintasuunnitelmia, Voisimmeko heti Amsterdamin jälkeen toimia niin, että Eurocities toimisi tässä johtajana ja olisi tällainen kaupunkien kuulemisvaihe koskien uutta kaupunkipolitiikkaa, niitä käännettäisiin keskustelu ikään kuin toisinpäin, että kaupungit tai halukkaiden liittoutuma kaupunkien joukosta auttaisi meitä pohtimaan uutta kohesiopolitiikkaa niin, että lähtökohta olisi alhaalta ylös, eikä niin, että täältä ylhäältä päin täällä kehitetään ajatuksia. Meillähän on erilaisia politiikka- ja komission hankkeita ja, ja tiettyä suuntaankin. Kohesiopolitiikan komissaarin on otettava keskeinen rooli. Tämä on meidän käsityksemme. Sillä on oltava keskeinen rooli kaupunkipolitiikassa mutta olisi pyrittävä siihen, että yhdessä komission ja regivalikunnan kanssa voitaisiin vaikka puolen vuoden tai kahdeksan kuukauden, kuukauden kahdeksan kuukauden päästä tavata ja no, tavata kaupunkia ja pohtia sitä, kuinka he näkevät kaupunkipolitiikan 2020 jälkeen. Tämä olisi tapa tehdä yhteistyötä niin, ettei hukattaisi Amsterdamin tuomaa perintöä. Se on varmasti tärkeää ja meidän on sitä edelleen työstettävä. Ei toukokuussa pidä käydä niin, että silloin päättyy tämä pitkä periodi, vaan se olisi alku uudelle, uudelle huomiolle kaupunkipolitiikassa. Thank you, thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ja sen niin kiittäisin kaikkia kollegoita ajatuksista ja osallistumisesta tähän keskusteluun. Totta kai on hyvin tärkeää, että me löydämme oman valiokuntamme roolin ja parlamentin roolin tässä koko prosessissa. Olemme kaikki tär- samaa mieltä siitä, että tämä prosessi ei pääty toukokuun 30. päivä, vaan jatkuu. Ja voimme varmasti jatkaa yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa, alue- ja paikallisviranomaisten kanssa ja eri tapahtumien ja yhteistyön kautta mutta myös Eurocities-järjestön kanssa voimme varmasti tehdä edelleen yhteistyötä. Toivon, että löydämme oikean suunnan. Meidän seurantaa valvontaohjelmassamme on suunniteltu kansallisten parlamenttien edustajien kanssa järjestettävää kokousta. Ja tämä kaupunki, Agenda ja Amsterdamin sopimus varmasti tulevat näiden tulevien kokousten esityslistalle ja voimme jatkaa näin keskustelua myös kansallisten edustajien kanssa, myös kaupunkien edustajien kanssa. Haluaisitteko esittää jonkinlaisen yhteenvedon? Olkaa hyvä. <clears throat> Just on couple of points. Muutamasta asiasta vain. Kun puhutaan kaupunkipolitiikasta Euroopan unionissa, Olemme vaiheessa, jossa näkemyksemme on se, että meidän on saatava aikaan eurooppalaista politiikkaa. Tähän me uskomme, mutta mikäli hallintokysymyksiä ei saada kohdalleen, ei saada kunnon perustaa aikaiseksi niin, että se voitaisiin toteuttaa tästä syystä. Tätä mielestä, mielestämme nyt puuttuu. Tarvitsemme kunnon hallintopuitteet. Meidän on vahvistettava tuota puolta ja saada se täysin kuntoon ennen kuin voimme viedä eteenpäin Euroopan unionin kaupunkipolitiikkaa ja Euroopan unionin toimivaltuuksia kaupunkiasioissa. Minulle on tärkeää se, että varmistamme sen, että vahvistumme, saamme vahvemmat puitteet ja voimme sitten osoittaa, mistä on kysymys, ja sitten ehkä voimme jatkaa näiltä perustukselta eteenpäin, kun puhutaan siitä, mitkä kaupunkialueet että niin mainitsitte jotakin saksalaisia muita, kenen pitäisi osallistua. Minun mielestäni on tärkeää, että saadaan sisäinen hallinnointi kuntoon, eikä käy niin, että meidän 20 000 kaupunkia mukana, tai kuinka paljon niitä nyt Euroopassa onkaan, että pöydän äärellä olisi 20 000, vaan että meillä olisi avoimet panokset ja vahvat kanavat, joiden kautta voidaan välittää viestejä kaupungeilta – että näille kumppanuuksille niin, että viestit voivat sitten olla konsensuspohjaisia. Siksi puhun verkostoista. Ainakin osa niistä voitaisiin kehitellä tällaisissa verkostoissa. Meille on todella tärkeää, että käytämme ja hyödynnämme sitä, mitä olemme jo sanoneet, mutta tiettyjen puitteiden sisällä. Ja meidän ei tarvitse keskeksiä pyörää uudelleen, vaan parantaa kanavia ja rakentaa tiettyjä ehtoja jäsenvaltioille ja komissiolle näiden puitteiden mukaisesti. Avoimuus ja kanavan vahvistaminen ovat tärkeitä. Me, meillä tunne, me tunnemme, tunnemme olevamme vastuussa tästä ainakin 140 suuren kaupungin osalta, mutta olemme vaik- valmiita tekemään yhteistyötä kaikkien kumppaneidemme kanssa. Seuranta, valvonta ja niin edelleen ei tämä kolme vuotta ole niin tärkeää, vaan kolmen vuoden aikana tehtävä työ kohesiopolitiikkaa on ehkä tärkein politiikan ala, jossa kaupunkiagenda-menettelyä voidaan toteuttaa ja varmistaa se, että kaupunkiulottuvuus kohesiopolitiikassa on siellä, joka huomioidaan, jota vahvistetaan ja jota korostetaan. Mutta meillä on myös nämä muut sektorit, kuten sanoitte. Meidän on varmistettava, että ainakin sääntelyn puitteissa ja ehkä rahaston, rahoituksenkin puolesta. Meillähän nyt budjetin väliarviointi. Kuinka voimme varmistaa sen, että nämä tulokset ja kaupungeilta tulevat viestit otetaan mukaan alakohtaiseen politiikkaan? Ja tässä kohtaa ehkä Euroopan parlamentin muut valiokunnat pitäisi ottaa paljon vahvemmin mukaan. Ja jos myös kaupunkialueiden interryhmällä olisi oman roolinsa ehkä liikennelainsäädännössä tarvitaan panoksia kaupunkiliikenne kumppanuudelta ja näin edelleen. Tarvitaan horisontaalista toimintaa niin, että oikeat he tahot ovat aina mukana, oikeat ministeriöt, ei ainoastaan kaupunkiministeriöt, vaan myös alakohtaiset ministeriöt ja koordinaatio teidän ja näiden alakohtaisten valiokuntien kanssa myös sujuu. Tämä on minulle hyvin tärkeää, jotta voimme tämä seurannan hoitaa. Sitten ne yhteydet kohesioon. Ja tästä pääsenkin tähän osaan. Meillä on tästä useita viestejä. Niin kohesio budjettiin osalta se on toiseksi suurin budjetti EU-ssa. Tämä on meille aivan keskeinen asia. Siellä on paljon investointeja, jotka koskevat kaupunkeja ja olemme jo nyt nähneet, kuinka – tilanne on parantunut vuosien myötä eri ohjelmakausilla myös Euroopan parlamentin jäsenten ansiosta, kuten teidän ansiosta ja muiden ansiosta, jotka ovat painostaneet vahvaa kaupunkidimensiota kohesiopolitiikassa, mutta emme ole vielä aivan loppuun asti päässeet. Meidän on ymmärrettävä, mitä kohesiopolitiikan alalla tapahtuu. Ja sitten varmaankin tärkein viestinne olisi se, että ajoituksen pitää olla oikea. En nyt sanoisi, että olemme jo myöhässä. Tämähän on oikeastaan ristiriitaista, jos ajatellaan, että hallintoelimet ovat nyt kaksi vuotta eh, asetuksen hyväksymisen jälkeen aloittaneet toimimaan. Olemme nähneet tätä jo päivittäin alueissa ja kaupungissa, mutta jos nyt ei ryhdytä ajattelemaan sitä, millaista politiikkaa ja järjestelmää halutaan saada aikaan, niin käy niin, että joudumme tilanteeseen, jossa olemme nyt. Täys katastrofi toimenpanon osalta viivästyksiä, sekundaarista lainsäädäntöä, jota vain lykätään toisensa, ja kerta toisensa jälkeen, niin täytäntöpano- ja delegoitien säädösten viivästyksiä, rahoitustekniset toimet ovat jäljessä, ei, välineet ovat jäljessä, kun kyseessä on nämä erä, oma, oma pääomaehtoiset välineet, ne eivät ole vielä valmiita. Kaikki tämä tarvitaan jo nyt pöydälle. Ja näinhän te juuri toimittekin. Olette valmiina toteuttamaan agendaa ja kuulemalla meitä ja alueiden järjestöjä ja näin toimitaan oikein, mutta meidän on ymmärrettävä, mitä haluamme. Ensimmäinen viestini olisi siis. Jos haluatte täysin erilaista kohesiopolitiikkaa, niin pitäkää silmällä toimenpanopuolta. Voinpa kertoa teille, että elän tuolla täytäntöönpanijoiden maailmassa ja he tekevät rankkaa työtä. He ovat tulossa aivan hulluksi ja ainoastaan yrittäessään saada toimimaan nämä eri järjestelmät, valvontajärjestelmät, hallinnointijärjestelmät kahden vuoden aikana. Jos nyt otat teihin yhteyttä ja sanot, että kohesiopolitiikka muuttuu ja mullistuu täysin, niin saatte kyllä vastaan ne vallankumouksen. Kukaan ei halua käyttää kohesiovaroja enää nyt jo. Se on hyvin vaikea. On vaikea löytää edunsaajia, jotka haluaisivat ja jotka ovat valmiita näitä varoja käyttämään. Joten kyllä meidän on varmistettava, että muutokset tarkoittavat sitä, että kohesiopolitiikka kokonaan eliminoidaan ja tehdään jotain muuta. Asetuspohjaan on kuitenkin pysyttävä sana samana. Voitte muuttaa prioriteetteja ja lisätä joustavuutta. Nyt esitellään pakolaisia ja katsotaan, kuinka voimme, kuinka voimme soveltaa ja sopeuttaa välineet nykytilanteeseen ja se on todella, todella vaikea. Nämä operatiiviset ohjelmat ovat niin jälkeä. Tämä on toinen viesti, niin todella meidän on tehtävä työtä sen pohjalta, mitä meillä jo on, ennen kuin heitämme kaikkea roskakoppaan. Joten niin olen toki kuullut, että komissio pyrkii tarkastelemaan muitakin tapoja ja käyttämään kohesiopolitiikkaa. Hyvin epävirallisia ajatuksia tästä on liikkeellä. Esimerkiksi niitä rahoitus annettaisiin jäsenvaltioille ja ne voivat sitä sitten hyödyntää uudistusagendassaan tai, tai että käytettäisiin vain rahoitusvälineitä tai tämän tyyppisiä ajatuksia. En tiedä mikä teidän näkemyksenne, näkemyksenne näistä on, mutta kyllä teillä täytyy olla rooli ja teidän on pohdittava millaista kohesiopolitiikkaa halutaan. Sitten kaupunkipolitiikan osalta on aivan selvää, että meille kohesiopolitiikan pitäisi olla sellaista, joka, jossa korostetaan enemmän kaupunkipolitiikkaa. Nyt on keskimäärin ollut 20 prosenttia, vähimmäismäärä 5 prosenttia, no sekin on jo jotakin, mutta tietenkin me tarvitsemme enemmän ja paljon enemmän delegointeja kaupungeille. Tarvitaan sen tyyppisiä kokeiluja, kuten ITI tai muun tyyppiset toimet ja suora delegointikin on tärkeä elementti, jos haluamme yhdennetyn lähestymistavan. Näinhän ei tällä hetkellä ole. Meillä on nämä operatiiviset ohjelmat, toki kaupunkipolitiikkaan käytetään varoja, mutta mitään yhdentymistä kaupunki alueilla ei ole kenttätasolla. Tässä on kyse kumppanuudesta. Jos kaupungeissa halutaan toimia oikein, no turha kertoa, että 75 prosenttia väestöstä elää kaupungeissa. Tämä on vähän tylsää jo kuulla, mutta se on kuitenkin todellisuus. Jos halutaan olla kilpailukykyisiä, niin kaupungeilla on Euroopassa valtavan suuri rooli. Jos haluamme enemmän kaupunkeja korostavaa kohesiopolitiikkaa, Jäsenvaltioiden on rakennettava näitä kumppanuussuunnitelmia ja operatiivisia ohjelmia, jotka vastaavat paljon enemmän kaupunkien tarpeita. Nythän meillä on näitä eri valintaa operaatioita ja käytännössääntöjä, joita ei aina noudateta. Jäsenvaltiot voivat pyy- tehdä päätöksen, käytetäänkö itiitä vai ei. Tarvitsemme nyt kuitenkin lisää toimia on mentävä eteenpäin. Sitten kaupunkialueiden innovatiiviset toimet. Olette nähneet, kuinka monet kaupungit ovat vastanneet tähän pyyntöön. Tämä on erittäin tärkeä, hyvä tapa saada kaupungit innovoimaan ilman, että tulee tätä EAKRn eh, rahastojen käyttöön raskautta samalla mukaan. Arvelen, että minun olisi pian päätettävä puheenvuoron, niin sitten todella yhdennetyllä estymistapa, kumppanuudet ja sitten vielä No, enköhän tässä nyt sanonutkin jo tärkeimmät tässä vaiheessa. Olemme täysin käytettävissänne, olemme valmiita ja avoimia, voimme käydä keskusteluja myös hyvin teknisellä tasolla siitä, mitä voitaisiin tehdä ja kuinka saadaan teidän kokemuksenne, käytäntönne kaupunkipolitiikan toimenpanossa rahasto, rakennerahastojen osalta, mikä toimii, mitä, mikä ei toimi, mitä voitaisiin parantaa. Kuten sanoin, meille tärkein viesti on se, että tarvitaan sellaista kohdallisuuspolitiikkaa, joka on avointa kaikille alueille. Tämä on tärkeä taistelu. Jos sitä jatketaan, me olemme kyllä sen takana. Lisää kaupunkipolitiikkaa, selkeämpi yhteys ja linkki maaseutualueiden kanssa, koska kaupunki- ja maaseutualueiden yhteentörmäisiä ei hyödytä ketään. Voimme todella tätä parantaa sitten yhdennetty suoraan hallinnointi, suoraan hallinnoitu politiikka kaupunkien taholta, joka perustuu kumppanuuteen ja, ja myös liittoihin alueiden kanssa kehittämällä alueellisia ohjelmia ja näitä kumppanuussopimuksia. Ja, ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, vähäisempänä tarvitaan yksinkertaisempia sääntöjä. Olen ollut rakennerahastojen yksinkertaistamistyöryhmässä edunsaajien kannalta. Ja täällä on kolme neljä aluetta, jotka ovat hyvin poliittisia ja joita meidän on työstettävä. Tarkastusvaihe, valtion tuet, ajoitus, ongelmat, primääri- ja sekundaarilainsäädäntö. Voisin puhua näistä teille koko päivän, mutta se ei ole nyt aiheenamme, joten olen käytettävissänne milloin ikinä haluatte näistä asioista keskustella. Voitte luottaa meihin. Annamme kyllä kaupunkien näkökulman. Thank you very much. Thank you... Kiitos. Kiitos oikein paljon, että olitte täällä tänään osana työtämme ja myös koko valmistelutyötä, kun valiokuntamme valmistautuu keskusteluun tulevasta kohesiopolitiikasta. Meillä on eri tapahtumia. Eilen keskusteltiin ensimmäistä kertaa monivuotisten rahoituskehysten väliarvioinnista. Tänään kuulimme teidän viestinne, pohdimme kokousta kansallisten parlamenttien kanssa – pohdimme kaupunkiulottuvuutta, kaupunkiagendaa osiopolitiikan tulevassa keskiössä. Keskustelut ovat käynnissä. Me mielellämme kutsumme teidät tänne ja hienoa, jos voimme jatkaa tätä yhteistyötä. Toivon, että osallistutte tulevaisuudessakin kokouksiimme. Eri kokoustemme kokoonpanoissa – keskusteluun tulevasta koesiopolitiikasta ja siellä kaupunkien roolista. Jos muita ehdotuksia tai kysymyksiä ei ole, kiittäisin teitä kovasti ja tapaamme varmasti uudestaan. Kiitos. Uh, colleagues, uh, Hyvät kollegat, nyt jatkamme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Koordinaattoreiden päätösten hyväksyminen on seuraava kohta. Koordinaattorit kokoontuivat eilen ja päätökset lähetettiin sähköpostitse. Voitteko hyväksyä nämä johtopäätökset koordinaattoreiden kokouksista? Kyllä. Vastalauseita ei tunnu olevan. Onko muita asioita? Onko muita asioita? Ilmeisesti ei. Joten käytän tilaisuutta hyväkseni ja muistutan teitä siitä, että on kokous päästöksenteosta teosta alueilla. EPP-ryhmän järjestämä kokous tänään kello 17.30 kirjaston lukuhuoneessa. EPRS. Huoneessa edustaja Valkarsel johdattelee ja siellä on eri puhujia, mukaan lukien Vähymner. Tämä siis tästä päivästä. Muistuttaisin myös, että seuraava kokouksemme regivaliokunnassa on tiistaina 24. päivä toukokuuta iltapäivällä. Meillä on vain puolen päivän kokous silloin 24. päivä toukokuuta. Tämä on viimeinen viestini. Kiitokset tulkeille. Kiitos kaikille. Kokous on päättynyt. Kiitos.